Tutto pronto. Bene, eh, cari colleghi. No niin, hyvät kollegat. Voisitteko istutua paikoillenne? Niin voisimme aloittaa kokouksemme. Olemme jo joitakin minuutteja tässä odotelleetkin niin, että poissa olevat eh, ehtivät melkein ajoissa äänestys kokouksemme. Esityslistalla on tullut pieni muutos. Kohta seitsemän, joka koskee Kosovon vaalitarkkailuoperaatiota. Se käsitellään maanantain, ensi maanantain ylimääräisessä kokouksessa Strasbourgissa sen jälkeen, kun olemme keskustelleet Serbian pääministerin kanssa. Mikäli mitään huomioita ei ole, niin esityslista on hyväksytty näin muutettuna. Minulla on muitakin ilmoitusasioita ennen kuin aloitamme äänestyksen. Kuten tiedätte, parlamentti täysistunnossaan on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä lainsäädännöllisen uudistuksen koskien ihmisoikeuksia. Ja neuvosto on ilmoittanut parlamentille sen virallisen kannan joulukuun aikana. Nyt on aloitettava se toinen käsittely ja valiokuntamme pitäisi antaa kahden esittelijän nimet, jotka voisimme vahvistaa varmastikin edustaja Galleriksi ja Lockbilleriksi. Tätä on ehdottanut delegoitujen säädösten työryhmä kussakin parlamentin valiokunnassa rahoitusvälineen osalta äänestetään hyväksytystä tekstistä. Siitä äänestettiin suurella enemmistöllä ensimmäisessä käsittelyssä täällä valiokunnassa äänestetään 26. tammikuuta ja täysistunnossa helmikuun ykkösistunnossa. Näin. Pääsemme eteenpäin aika ripeästi. Ja pääsemme, pääsemme nopeasti e, en odotettuun sovitteluun. Mikäli mitään e, vastalauseita ei ole, niin vahvistan virallisesti edustajat Galer ja Lockbeerilin esittelijöiksi. Ja menettely on se, minkä mainitsin. No niin, nyt rivit alkavat olla täynnä, joten voimme äänest- äh, aloittaa äänestyksen. Elektronika. Voisitteko panna äänestyskorttinne paikoilleen? Aloitamme äänestyksen. Minulle kyllä juuri ilmoitettiin, että edustaja Komutsakos pyytää puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Onorevole Komutsakos. Komutsakos, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa kaikille kollegoille hyvää uutta vuotta. Minä pyysin puheenvuoroa, jotta voisin lyhyesti ottaa kantaa tähän Frontex-aiheeseen, josta äänestämme, on yksi tarkistus, joka on horisontaalinen. Ja siinä käytetään termiä laiton, eh, jolla kuvataan maahanmuuttajia. Eli puhutaan laittomista maahanmuuttajista ja sitten irregular maahanmuuttajat, tai siis ne, jotka eivät ole säännönmukaisia. Esittelijä ehdottaa, että sanotaan irregular koko tekstissä. Puheenjohtaja, minä uskon, että tämä teksti, josta keskustelemme, niin siinä pyritään viittaamaan siihen, että on välttämätöntä mm Frontexissa huolehtia siitä, että ollaan tehokkaampia, mutta pitää kuitenkin varmistaa myöskin ihmisoikeudet. Ja minusta tuntuu, että kukaan täällä Euroopan parlamentissa ei voi pitää itsellään monopolia ihmisoikeuksien suojelemisessa. Tämä koskettaa erityisesti EPP-ryhmää. Puheenjohtaja, minun täytyy sanoa, että usein on tilanne sellainen, että tilanne rajoilla eh, kun meidän täytyy näitä asioita käsitellä, esimerkiksi merirajoja, Kreikkaa, Malta, mm, Italia, näissä on ongelmia, niin sen se tilanne on paljon vaikeampi niissä ja paljon vaarallisempi niiden maiden rajoilla kuin mitä, mistä täällä Brysselissä päätetään. Siksi minä ehdotan, että tämä sana laiton säilytetään yhä edelleen tekstissä. Me emme kannata sitä, että kaikki korvataan irregular-sanalla. Siis kompromissin mielessä ja avoimuuden mielessä ja rakentavassa mielessä me ehdottaisimme, että sanotaan clandestine. Minun mielestäni tämä on sellainen käsite, joka ei ole niin vahva kuin laiton, ja siinä on myöskin eri sävy kuin irregularissa. Eli tämä, tällä pyrkisimme kompromissin. Kiitoksia. Bene, allora possiamo chiedere al relatore. No niin, voisimme varmastikin nyt kysyä esittää esittelijä Lockbilleriltä hänen kantansa. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Chair. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä kiitän tästä ehdotuksesta, mutta en voi hyväksyä sitä. Minä pidän kiinni tästä sanasta irregular. Uh, tämä on standarditermi uh, keskusteluissa ja jopa Frontexin johtaja käyttää tätä termiä. Meidän ei tulisi muuttaa tätä standardia. Kiitoksia. Bene, abbiamo preso atto del suo pensiero, onorevole Tannock. Kiitoksia sitten Tannock. I'm afraid. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoillani vaikka äh, pidän yllä ihmisoikeuksien korkeampia standardeja. En pidä kuitenkaan äh, maahanmuuttoa ihmisoikeutena. Ei ole ihmisoikeus muuttaa maihimme. jos ihmiset eivät tule laillisin syin äh, ja jos heillä ei ole taustana ähm, vainon uhka ja he ovat pakolaisia. En tiedä, clandestine kuulostaa englanniksi vielä pahemmalta kuin illegal. Se kuulostaa oikeutta pakoilevalta henkilöltä, joten minä kyllä ryhmässäni pidän kiinni tästä sanasta illegal. Sitten vielä viimeinen puheenvuoro. Emme voi varsinaista keskustelua tästä aloittaa. Olkaa hyvä. Just once more about, about the terminology. Mr. Tannock. Um... Vielä kerran tästä terminologiasta. Herra Tannock, Ähm, prosessi on ehkä laiton illegal, mutta eivät ihmiset sitä ole. Ja haluan toistaa sitä, mitä äh, kollega Lohbiler sanoi. Jos äh, Frontexin johtaja käyttää englanniksi termiä irregular, niin ei silloin Euroopan parlamentin tulisi äh, laskeutua tämän standardin alle. Kiitoksia. Tarkistus kaksi, johon viittasitte, Esittelijä on ehdottanut sitä ähm, käyttäen termiä irregular, jos teille ei tämä tarkistus käy, niin ne, jotka ovat ilmaisseet täällä kielteisen kantansa, voivat tietenkin ilmaista olemassa sitä vastaan. Mikäli esittelijä ei halua tätä muuttaa, niin voitte tietenkin äänestää niin kuin, niin kuin haluatte, mutta emme voi kuitenkaan muuttaa tätä tekstiä mikäli mietinnön esittelijä ei ole yhtä mieltä. Al eh, voto. No niin, nyt voimme aloittaa äänestyksen. Dal compromesso 2 che in due par. Kompromissi kaksi, kaksi kohtaa. Ensimmäinen kohta, äänet puolesta. Ja vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus äh, kuusi puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta, vastaan, tyhjiä, hylätty. Tarkistus 38, mukaan lukee suullinen, tarkistus kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 7. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Epäselvä. Koneäänestys. Tarkistamme koneellisesti. Ensimmäinen osa. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty 22.19. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kolme, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä Luulenpa, että se on hylätty, mutta en ole aivan varma, joten tarkistamme koneellisesti. Toinen osa, kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 24 puolesta 19 vastaan. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää epäselvä. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. ja päättyy. Kaksikymmentäyksi puolesta 24 vastaan hylättyy. Tarkistus 45 mukaan lukee suullinen tarkistus. Kumutsakos, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee tähän suulliseen tarkistukseen, niin on olemassa yksi ehdotus, tarkistuksessa 45. Siinä sanotaan maritime provisions ja sitten muihin ehtoihin. Maritime law permissions pitäisi poistaa tästä ja sitten kaiken muun pitäisi jäädä tekstiin. Va bene, questo è la descrizione. No niin, tämä oli siis suullinen tarkistus. Nyt äänestämme tarkistuksesta 45 mukaan lukien tämän puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 11, kaksi osaa puolesta, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Luulenpa, että se on hylätty, mikäli ette esitä vastalauseita, niin näin on. Jaha, koneäänestys siinä tapauksessa tarkistus 11, suullinen tarkistus, toinen osa. Kaikki ovat äänestäneet 26 vastaan, 19 puolesta hylätty. Sullin tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 52 vedetty pois. 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjiä. Luulenpa, että se on hyväksytty. 57. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Kummut saakos kertoa siitä. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, mitä tähän tarkistukseen tulee, niin tässä tämä koskee samaa kuin se, mitä 45 kohdalla sanoin, ja se hyväksyttiin jo. Eli Kyseessä on jurisdiction käsite, eli sama kuin mitä ehdotin tarkistuksen 45 kohdalla ja valiokunta hyväksyi. En oikein ymmärtänyt, kun tulkkaus puuttui, mutta eiköhän se ole se sama. No nyt kuuluu taas, hyvä. Tämä oli ilmeisesti sama täsmennys, mm, mistä puhuttiin jo kohdassa 45, tarkistuksessa 45, eli samat kriteerit. Tarkistus 57 mukaan lukien suullinen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 12 mukaan lukien suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 yhteensopiva puolesta vastaan tyhjä hylätty. 13 kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Toinen osa. Ahaa, tarkistuspyyntö. Siis tarkistus 13, ensimmäinen osa, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan epäselvä koneäänestys. Tarkistamme siis tarkistuksen 61. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy 26 vastaan, 21 puolesta hylätty. Tarkistus 16, mukaan lukee suullinen tarkistus. Edustaja Kumut Saikkos, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on minun viimeinen puheenvuoroni tästä. Tässä kohdin on viittaus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 Esittelijä hyväksyy ehdotuksenne, joten voimme äänestää. Mutta haluaisin vielä täsmennyksen. Tämä toinen osa koskee sanaa irregular. Onko näin? Vai onko toinen osa jostakin muusta asiasta? Tämä on ehkä vain oma ongelma, niin ehkä tämä ei ole teidän ongelma ollenkaan. En aivan ymmärtänyt, mistä on kyse toisessa osassa. Κύριε Πρόεδρε, <clears throat> δεν είναι μόνο δικό σας Puheenjohtaja, tämä ei ole teidän ongelmanne, vaan tämä on myöskin minun ongelmani, koska minä viittasin Rova Lohpihlerin tarkistuksen ensimmäiseen osaan. Siinä on kaksi e, ehdotusta. Me voimme hyväksyä ensimmäisen osan, jos toinen osa poistetaan. Eli mitä jos te voitte poistaa toisen osan, niin silloin voimme hyväksyä sen. La seconda parte Qual è? Se, vuole leggerla. Voisitteko lukea toisen osan? Eli tämä lisäys, missä esittelijä sanoi special regard, eli että jokaisella on oikeus elää tietyssä maassa, myöskin omassa maassaan. Sen osan me voimme hyväksyä, mutta me emme voi sitä toista osaa hyväksyä, missä puhutaan kansainvälisestä suojelusta, eh, non-refoulement, eli eh, huo, periaate huomioon ottaen emme voi hyväksyä. Biller. No niin, nyt ensimmäinen toinen osa tuli selväksi. Hyväksyykää esittelijä Lohbiller. Tiamo con la Äänestämme näin nämä täsmennykset mukaan lukien. Äänet, siis näin muutettuna. Äänet puolesta. Voti contrari. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 64 puolesta vastaan epäselvä tilanne. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 64, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 vastaan 27 puolesta hyväksytty. Seuraavana on tarkistus 19, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. koneäänestystä pyydetty koskien toista osaa, tarkistus 19. Äänestys alkaa. Kaksi ääntä vielä puuttuu. Äänestys päättyy. 25 vastaan, 22 puolesta hylätty. Kompromissi 8. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätyltä. Näyttää kolmas osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää epäselvä. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 26 äänestys alkaa. ja päättyy. 19 vastaan, 25 puolesta hyväksytty. Tarkistus 2. Olkaa hyvä, edustaja Kumutsakos. Κλείνω την υπόσχεσή μου mun ήταν tällä τελευταία παρέμβαση μου προηγούμενη, γιατί μόλις... Minä en nyt kuitenkaan pitänytkään lupaustani, että tämä oli viimeinen puheenvuoro, niin mutta tässä EPPn ähm, äänestyslistassa lukee puolesta sijasta vastaan, eli tämä koskettaa tätä toista osaa. Niin aivan tämän alussa tekemänne täsmennyksen jälkeen tämäkin on korjattava totta EPP-ryhmän osalta. No niin, nyt äänestämme tarkistuksesta kaksi puolesta. Vastaan tyhjä hylätty 27. Jaha, koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Tarkistus 2. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkaksi vastaan, 26 puolesta hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan. Epäselvältä näyttää. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Ja päättyy. 29 vastaan, 19 puolesta hylätty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. Kone äänestystarkistus 29. Äänestys alkaa. Tarkistus 29. Äänestys päättyy. 22 vastaan 27 puolesta hyväksytty. Tarkistus 30, mukaan lukien suullinen puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 32, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Ja vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä näyttää hylätyltä kolme toinen osa, tarkistus 32, koneäänestys. Tarkistamme siis koneellisesti, äänestys alkaa. Hanno votato tutti chiusa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 vastaan 26 puolesta hyväksytty. 34 kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Koneäänestys näin muutetusta mietintöesityksestä äänestys alkaa. Äänestys päättyy, vaikka yksi kollega ei vielä ollutkaan äänestänyt. 43 puolesta, 5 vastaan. Ei tyhjiä. Onnittelut valmistelijalle. Päätöslausuma on hyväksytty. No niin. Sitten äh, aloitamme keskustelun äh, parlamentin ja neuvoston äh, asetuksesta, joka koskee yksipuolisten tullietuksien myöntämistä hätäapuna Pakistanille. Tältä valiokunnalta odotetaan eh, lausuntoa Inta-valiokunnalle valmistelijana Dan Freda Annan hänelle puheenvuoron lyhyttä esitystä varten. Olkaa hyvä. Sulla sua responsabilità. Mulțumesc mult, domnule președinte. Johtaja, odotan muutaman hetken, kunnes meillä on hiljaisuutta salissa. Ah, onorevole Mauro. Prego. Edustaja Mauro. Funzionato... Halusin vain sanoa, että äänestin kyllä. Kone ei vain toiminut. Tuossa loppuäänestyksessä äänestin kyllä. Mauro. Selvä, panemme tämän merkille. Sulla relazione testè, sulla votazione teste conclusa. Bene. Bene, penso possa, si, si sta dileguando il pubblico. Io direi che la, la, la sentiamo bene nel, nelle cuffie. Eh? Prego, onorevole. Kyllä kuulemme teidät. Kyllä, eh, edustaja Preda, voitte aloittaa. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea de regulament... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä komission ehdotusluonnos, asetusluonnos liittyy siihen, että annettaisiin kauppaetuuksia Pakistanille vapauttamalla 75 tuotetyyppiä tullimaksuista, jotka ovat tälle maalle tärkeitä. Tässä puhutaan erityisesti vaatteista ja tekstiili tuotteista. Această continui, da. E vorba de asemenea de forma conting... Tässä on kyse myöskin kauppaetuuksista etanolille. Me olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että meidän on tuettava Pakistanin taloudellista jälleenrakentamista vuoden 2010 kauhistuttavien tulvien jälkeen. Pakistanin väestö tarvitsee EUn solidaarisuutta ei vain humanitaarisen avun kautta, vaan myös pitkällä tähtäimellä, jotta voitaisiin varmistaa maan kestävä kehitys. Lissabonin sopimus tarjoaa meille mahdollisuuden yhdistää nämä kaksi eri tointa humanitaarinen apu ja kestävä kehitys ja kestävän kehityksen tuki. Nyt haluaisin korostaa kahta asiaa, jotka minusta ovat ongelmallisia komission ehdotuksessa ja jotka löytyvät myös ehdotetuista tarkistuksestani. Ensinnäkin, vaikka näitä kauppaetuuksia myönnetään kolmeksi vuodeksi, niin komission ehdotus ei perustunut täyteen näiden toimenpiteiden vaikutusanalyysiin. Siksi haluaisin rajoittaa näiden tullietuuksien määräaikaa kahdeksi vuodeksi ja mahdollisesti sitten pidentää aikaa kolmen vuoteen sen jälkeen, kun komissio on tehnyt täyden vaikutusten arvioinnin. AFETin näkökulmasta on tärkeää nähdä, mikä on näiden toimenpideiden suora vaikutus väestöön ja mikä vaikutus niillä on Pakistanin rahoitusvarantoihin – erityisesti kun tämä maa on luvannut parantaa rahoitusjärjestelmäänsä. Kahden vuoden kuluttua parlamentti voi sitten hyväksyä näiden kauppaetuuksien määräajan pidentämisen vielä vuodella. Jos siis hyväksytään nyt tämä minun tarkistukseni, että mm, rajoitamme ajan kahteen vuoteen. Meidän tulisi myös mainita ihmisoikeudet Ja minä olen sitä mieltä, että ihmisoikeustilanteen vakava heikkeneminen Pakistanissa ähm, olisi syy sille, että nämä tulietuudet keskeytettäisiin. Ja täällä on kovin me- meluisaa puheenjohtaja, mutta haluaisin muistuttaa, että kahdeksas päivä on tarkistusten jätön määräaika. Olen hyvin pahoillani, mutta se on melkein mahdotonta välttää sen jälkeen, kun on juuri äänestetty. Kyllä täällä vähän hälyä aina sitten välttämättä tulee, mutta kyllä kuulimme kuulokkaiden kautta aivan hyvin sen, mitä ystävällisesti ilmaisitte. Sitten edustaja Gomes, olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, eh, eh, eh. Haluaisin kiittää edustaja Dan Preda tästä esityksestä. Ian näistä perusteluista tarkistuksille. Aivan kuin hänkin, minunkin mielestäni on tärkeää korostaa ihmisoikeuksien roolia, kun käsitellään tätä komission ehdotusta. Tähän hän pyrimme. Tiedämme, myös, että Pakistanin viranomaiset haluaisivat laajentaa näitä etuuksia. Tiedämme myös, että komissiolle ja neuvostolle on helppoa myöntää näitä tullietuuksia, koska puhumme tekstiilialasta, emmekä autoista. Jos autot olisivat kyseessä, tilanne olisi hankalampi. Joten ne EU-maat, joilla on ongelmia tekstiilialan kanssa, kuten minun maani, eli joihin vaikuttavat nämä tullietuudet, ne maat ovat hankalammassa tilanteessa kuin maat, joissa kehitetään muita tuotteita. Ja kukaan ei kyseenalaista sitä, että tämä on Pakistanin kehitykselle avainasemassa oleva ala. Meidän olisi taattava, että kyseessä on ala, jonka kautta Pakistanin kehitys voidaan taata. Kyseessä on ala, jolla sosiaalinen polkumyyntikin on kyseenalaistettu. Kuten edustaja Dan Preda sanoi, myös ihmisoikeudet liittyvät tähän asiaan. Oikeudet, jotka mainitaan tässä tekstissä, ovat myös ihmisoikeuksia. Kaikki työhön liittyvät oikeudet, ja niiden kunnioittaminen ne ovat kaikki monimutkaisia asioita. Mutta kaiken kaikkiaan olen yhtä mieltä edustaja Predan lausunnosta. On aivan keskeistä, että komissio suorittaa vaikutusten arvioinnin, koska tämän kaltaisella alalla voi olla helppo tehdä myönnytyksiä, ei, ei voida tehdä myönnytyksiä ilman vaikutuksen arviointia. Aivan kuten viime aikaisissa tiedoissa on ilmoitettu, ei ole ollenkaan helppoa, että tämä menee VTOssa läpi, koska on myös muita alueen tuottajamaita, joilla on varaumia koskien tämän kaltaisia etuuksia. On myös muita aloja, joilla luultavasti voimme osoittaa solidaarisuuttamme Pakistanin kanssa ja joihin sisältyy vähemmän kysymysmerkkejä. Ne ovat ehkä vielä parempia ajatellen Pakistanin teollista kehittymistä sekä perustavalla olevien ihmisoikeuksien säilyttämistä. Mutta en halua olla tässä negatiivinen. Minun mielestäni tähän lausuntoon on otettava mukaan tarpeelliset varmat. Vasemmi, valmistelija on sitä mieltä, että hän on ottanut jo suurilta osin ne huomioon. Oman ryhmäni varjoesittelijänä tulen seuraamaan tätä esitystä tarkkaan läheltä ja toivon, että voin tehdä siihen vielä esityksiä 18. päivän mennessä. Possiamo concludere. Kiitoksia sitten määräajoista. Intavaliokunta aikoo hyväksyä tämän 26. tammikuuta ja näin ollen määräajat ovat hyvin tiukat. Tarkistuksia voidaan jättää 18. tammikuuta asti kello 12 ja äänestämme valiokunnassa 25. tammikuuta. Kun aikataulu on näin tiukka, niin ehdotan, että kollegat tekisivät tarkistukset englanniksi. Nyt käsittelemme Euroopan unionin Iranin strategian mietintötekstin ja tarkistukset. Esittelijänä on edustaja Belder. Olkaa hyvä. Dank Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, monet kiitokset jo nyt tähän mennessä esitetyistä tarkistuksista. Niistä käy ilmi, että erittäin suurta mielenkiintoa kohdistuu tähän mielenkiintoiseen mietintöön. Ja minä olen sitä mieltä, että tarkoituksena on, että saataisiin rakentavassa mielessä toimiva hallitus ja että saataisiin hyvä hallitus Iraniin ottaen huomioon erittäin kykenevä kansa. Mutta mitä tulee tähän kansainväliseen tilanteeseen ja Geneven atomiaseneuvotteluihin, joita käytiin jo viime kuussa ja joita tässä kuussa jatketaan, niin on tärkeää, että ottaen huomioon aikataulu, että me esitämme vahvan ehdotuksen Euroopan parlamentissa ottaen nämä tavoitteet huomioon. Tätä tavoitetta minä noudatan. Ja tältä pohjalta minä olen huolellisesti ja tarkkaan eh, tutkiskellut kaikkia tarkistuksia, tulen lukemaan ne vielä kertaalleen läpi ja mielelläni myöskin esitän ensimmäiset kommenttini teidän ehdotuksiinne, mutta haluaisin huomauttaa, että monilla aloilla, ennen kaikkea ihmisoikeuksien aloilla, jotka olen nähnyt näissä tarkistuksissa, voin hyväksyä ne, niistä ei tarvitse esittää kompromissitarkistuksia. Mutta on tai varmasti ymmärrätte, että määräaika on ollut tähän mennessä hyvin lyhyt ja siksi minä osoitan ymmärrystä sille, että jos te niin nopeasti kuin mahdollista, siis tällä viikolla tai ensi viikolla vielä kertoisitte minulle reaktionne niin, että voisimme kahden kesken keskustella siitä, että miten näitä kompromissitarkistuksia pitäisi käsitellä tai mitä sitten on vielä selvitettävänä muuta. Ja sitten tämän jälkeen puheenjohtaja haluaisin aivan lyhyesti myöskin käsitellä mietinnön eri kohtia ja haluaisin kertoa teille, että mitä tarkistuksia voisin jo tässä vaiheessa tukea. Mutta kuten sanottua, niin periaatteessa tämä on vasta toistaiseksi esitetty koska minun mielestäni teidän tarkistuksianne pitää vielä tarkemmin tutkiskella. Ehm, ne ovat sen arvoisia. Ja sitten ensinnä kohta A. Tässä kohdin minä haluaisin jättää tekstin sellaiseksi, tarkistukset 33 ja 34 haluaisin jättää sellaisiksi kuin ne ovat. Ja sitten kohtaa D Siinä on hyvä tarkistus, mutta minä olen kuitenkin hiukan epäröi, epäröivällä kannalla vielä. Rouva Gomez, haluaisin kiittää teitä erityisesti rakentavasta tarkistuksestanne, mutta minun täytyy nyt eh, tutkiskella sitä vielä huolellisemmin ja minun täytyy keskustella teidän kanssanne vielä. Tarkistus 45 on parannus. F kohdalla pyrin kompromissiin, siis olen todella pyrkinyt siihen, teidän täytyy se ymmärtää, eh, koska varjoesittelijät varmasti vielä tekevät ehdotuksia ja sitten katsotaan, että onko mahdollisuus saavuttaa konsensus tässä kohdin. 52-53, eh, eh, eh, niissä varmasti kompromissit ovat mahdollisia ja G, niiden kohdalla pitää pitää mielessä se, että missä kohdin on ongelmia – Eh, jos niitä on, niin silloin ne täytyy mm, mainita ja silloin pitää miettiä tarkkaan. Herkkyys on ennen kaikkea siinä, että kantoja arvioidaan eri lailla eh, mitä tulee Turkkiin ja sitten EUn panostukseen Iranissa. Ja sitten näistä eri kappaleista. 76 varmasti saa meidän tukemme ja tarkistus 81 on varmasti parannus. Kolmosen haluaisin jättää sellaiseksi kuin se on ja nelosen kohdalla tarkistus on hyvä. Vitosen jättäisin sellaiseksi. Kutoseen ei ole tarkistuksia ja seitsemän kohdalla ajattelen kompromissia. 130, 135 ja sitten 120 viisi Kahdeksikkoon on hyvä täydennys ja yhten, toista näitä tarkistuksia minä tukisin, mitä niin siihen liittyy. On hyvin vähän kompromissitarkistuksia esitetty tähän mennessä, mutta on tietenkin myöskin sellaisia tarkistuksia, jotka on esitetty jopa kolmeen kertaan. Ja silloin meidän täytyy harkita sitä, että miten niissä kohdin etenemme. 170 ja 175, ne ovat eh, sam, eh, samaa sanaisia ja ne jättäisin sitten 175, mm, sitä täytyy vielä tarkastella. Mitä tulee sitten tarkis, kohtaan 9, niin se täytyy verrata siihen. 167, eh, 168 ne hyväksyn. Sitten kappale 12. Siinä minä 173 ja 4 ja 5 melkein voisin sanoa, että tuen. 179, öö, 181, niitä voin tukea, 188 voin tukea, sitä seuraa sitten muutamia kompromissitarkistuksia ja sitten kohtaan 15 pyrimme saamaan aikaan kompromissin. Sitten 191, 194, 195 ja niin edelleen, ne on sitten kompromissi. 16 koskettaa 100, 809, 125, 126, tehokkuutta koskettaa kompromissi myöskin. 17 kohdalla ei näe mahdollisuuksia kompromissiin ja 19 kohdalla näen mahdollisuuden kompromissiin ja 20 kompromissi. 152, 153, 154, 100, 20, 22 kohdalla on Turkki taas on tietyssä osassa ja 23 kohdalla olisi mahdollisuus saada aikaan kompromissi, vaikkakin kyseessä on myöskin tarkistus 198, joka on identtinen, ja sitten on olemassa kompromissi, joka liittyy kuolemanrangaistuksen. Siitä on tehty koko joukko tarkistuksia, ja niistä minä haluaisin lähipäivinä vielä varjoesittelyiden kanssa keskustella.

sitten mitä tulee kuolemaan tuomittuun naiseen, niin siinä kohdin meidän täytyy ottaa huomioon, että tämän naisen pään yllä on Damoklesin viehka. Hänellä on alankomaalainen sata 70 180 tarkistuksia, 101, 201, 204, 213, 215, 219. Niistä haluaisin keskustella 226, 136, 37, 35, 200, 84 ja yksi näistä kaikista haluaisin keskustella vielä. Hyvät kollegat, minusta tuntuu, että te ymmärrätte, että minä olen tutkinut tätä hyvin tarkkaan ja että minä tutkiskelen näitä tar- hyvin tarkkaan näitä tarkistuksia ja voitte ottaa mielelläni yhteyttä minuun, jos teillä on kysyttävää vielä enemmän. Ja ensimmäinen helmikuuta pitäisi tästä toistaiseksi äänestää. Tähän on vielä hiukan aikaa mutta olen kiinnittänyt huomioni siihen, että tilanne vain monimutkaistuu ja eri ryhmistä on osittain esitetty jopa ristiriitaisia tarkistuksia. Ja tässä meillä on aikamoinen palaa peli edessämme ja pitää miettiä, että miten mietintö paranee tai paraneeko se vai ei. Minä luotan teidän yhteistyöhönne ja tietenkin minä mielelläni keskustelen teidän kanssanne kaikista asioista niin, että mietintöä voidaan käsitellä tulevien viikkojen aikana eteenpäin. Belder, la parola. Kiitoksia edustaja Belder, sitten edustaja Munich. Gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja Tässä on 300 tarkistusta. Se herättää siis suurta kiinnostusta, koska esittelijän perustekstistä ei ollut oikein yksimielisyyttä. Monet esitetyistä tarkistuksista ovat eri poliittisten ryhmien kanssa yhteisiä, vaikka he eivät yleensä ole yhtä mieltä. Tämän ehkä tulisi antaa Belderille aihetta miettiä omaa tekstiään. Kiitän siitä, että hän on lähettänyt meille kompromissitekstiä tekstejä siitä voidaan saada perustaa tulevaa työtä varten, mutta olen pahoillani siitä, että mitään varjoesittelyiden kokousta ei ole järjestetty, vaikka mietintö on varsin monimutkainen ja tilanne on hyvin arkaluontoinen kyseisellä alueella. Siellä on vakaus äh, ja taloussuhteet Euroopan unionin kanssa kyseessä ja myös monien keskiset suhteet laajemmissa yhteyksissä, kuten YKssa. Täällä on arkaluotoisia aiheita, kuten ydinvoima ja ja ihmisoikeudet ja niin, myös seura- vaikutuksia Afganistaniin ja niin edelleen. Tämä on siis todellakin äh, asiakirja, joka ansaitsisi laajemman konsensuksen tässä valiokunnassa. Nyt näin ei ole. Olen lähettänyt esittelijälle jo omat huomioni koskien hänen kompromissiehdotuksiaan ja haluaisin nyt lyhyesti viitata niihin. Ensinnäkin tästä johdantokappaleesta F. Emme voi olla yhtä mieltä siitä, kuinka jyrkkää kieltä tässä käytetään. Siinä se on uhka alueen vakaudelle. Me haluaisimme, että pidettäisiin kiinni tarkistusta, 48-50 tarkistuks, tarkistuksen tekstistä. Siis tässä on eri poliittisten ryhmien kolme tarkistusta, joissa ehdotetaan aivan muuta, herra Belder. Ja siinä korost, niissä korostetaan sitä, että Iranin häilyväiset suhteet joidenkin naapureiden kanssa ja merkitsee epävakautta alueelle. Me olemme sitä mieltä, että tällainen aggressiivinen retoriikka Israelia kohtaan ja Hamasin ja Hezbollihin tuki ovat äh, huolestuttavia asioita, voidaan niitä säilyttää, mutta meidän olisi vähän hieno säännettävä äh, Iranin naapuruussuhteita koskevaa tekstiä. Sitten tässä kohdassa kolme pitäisi ei tuoda selväksi se, kuinka radiossa, televisiossa ja internetissä toimitaan 140 tarkistuksessa siitä puhutaan. Edelleen ajatellen mietinnön uskottavuutta pitäisi mainita, missä tiedotusvälineissä Euroopan, eurooppalaisia toimittajia on hääritty. El Pais ja The Guardian muun muassa ovat tällaisia lehtiä. Sitten kompromissi viisi koskien kohtaa 17 emme voi ainoastaan mainita vuoropuhelua ja neuvotteluja, jotka, joita on Iranin kanssa käyty, vaan on mentävä pidemmälle ja otettava huomioon Geneven B5 plus 1 neuvottelut ja neuvottelut, joita ollaan suunnittelemassa Istanbuliin 20. tammikuuta edelleen emme voi puhua tässä ainoastaan ydinkysymyksistä, vaan on otettava huomioon myös ihmisoikeudet ja suhteet Iranin kanssa muilta osin, erityisesti sisäpolitiikka ja alueen turvallisuus. Tätä kohtaa olisi hyödynnettävä niin, että laajemmassa mielessä hahmoteltaisiin tilannetta. Sitten kompromissi seitsemän koskien kohtaa 20. Minusta on virhe, jos ei viitata millään tavalla siihen, ketkä Iranin johdossa ovat uhka tai ovat ilmaisseet uhkaavasti itseään Israelia kohtaan. Kyseessä on Ahmadinejah, eikä mikään Iranin abstrakti johto. Meidän on määriteltävä se, täsmennettävä se niin, että säilytetään poliittisen vuoropuhelun mahdollisuus. Meidän on tehtävä selväksi, kuka on kukin Iranissa. Ja näin voimme lähentyä maltillisempia poliittisia voimia ja, niitä, ja muita, joilla meillä voi olla jonkinlaista viestintä pohjaa. Ne, mitä että mainitneet, ne voidaan hyväksyä, mutta uskon, että on kiireellistä järjestää kokous varjoesittelyiden kanssa niin, että voisimme sopia kompromisseista koskien muita tarkistuksia, niitä, jotka ovat ristiriitaisia tai joka tapauksessa niitä, joista ei ole sopimusta ja yksimielisyyttä vielä varjoesittelijöiden kanssa. Minun mielestäni meidän pitäisi äänestää yksi kerrallaan näistä tarkistuksista. Kiitoksia. Grazie, onorevole Muniz. Kiitoksia edustaja Muniz. Sitten Lokbiller. Biller hän on Iranin suhteesta vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vielä palata tähän edelliseen keskusteluun liittyen kollega Belderin edeltävään äh, ehdotuksen täällä AFETissa ja mehän pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, että tässä pitäisi olla kolme peruslinjaa, sisäinen kehitys, ähm, ihmisoikeudet ja ta taloudellinen kehitys ja myöskin ihmisoikeudet. Sitten ydin äh, Ähm, kysymykset ja Iranin rooli alueella. Ja kaikki nämä kolme kysymystä, niitä pitäisi käsitellä asiallisesti äh, kahden äh, kaksijakoisen politiikan pohjalta pitäisi painostaa, mutta samanaikaisesti osoittaa keskusteluhalukkuutta EUn osalta. Viime kokouksen ehdotus ei laisinkaan täyttänyt näitä vaatimuksia. Nyt meillä on 200 98 tarkistusta ja kyllä tämä on aivan valtaisa työ, mutta haluaisin kuitenkin vielä sanoa, äh, että nämä tarkistukset eivät ole polemisia eivätkä pinnallisia, vaan ne ovat hyvin asiallisia, ne määrittävät vaatimuksia, ne osoittavat, missä EU voi tehdä yhteistyötä muiden monenkeskisten elinten kanssa. Ja osittain nämä tarkistukset on myös äh, jo äh, vedetty yhteen. Esimerkiksi minun ryhmäni Vihreät ja EFA on eh, erittäin paljon tehnyt yhteistyötä sosiaalidemokraattien kanssa. Olemme toimineet erittäin kurinalaisesti auttaaksemme tässä. Nämä kahdeksan kompromissitarkistusta, jotka meille eh, toissapäivänä lähetettiin, niin eh, ne yhdistävät 34 tarkistusta. Te mainitsitte useamman tarkistuksen listan niitä nyt voinut tarkemmin katsoa. Ja nyt kun katson näitä kompromissitarkistuksia, niin melkein kaikki suuret tarkistukset, jotka liittyvät Iranin rooliin alueella, ovat jääneet pois. Me tarvitsemme tässä emme ainoastaan lisää aikaa, vaan meidän täytyy myös keskusteluissa äh, käsitellä tätä. Siksi meidän täytyy sanoa vielä ihan selvästi, että tarjositte tätä kyllä, Kahdenvälisesti meidän tulisi sopia näistä kysymyksistä, mutta me tarvitsemme aikaa ja hyvän, hyvin valmistellun varjoesittelijöiden tapaamisen, koska tästä mietinnöstä pitäisi tehdä hyvä, jonka tulisi olla Euroopan parlamentin Iranin politiikan perusta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvä kollega Belder, on aivan selvää, että jos tarkistuksia on näin paljon, se merkitsee, että tämä aihe herättää suuria intohimoja. Maria Muñiz muistutti siitä, kuinka huolestuneita olemme tästä, kun otetaan huomioon alueen geostrateginen merkitys ja Iranin merkitys kansainvälisessä yhteisössä ja olemme huolissamme siitä, että tämä mietintö ei vastaa odotuksia eikä sitä painetta, jota tarvitaan, jotta meillä voisi olla rooli ja vaikutus tämän huolestuttavan tilanteen selvittämiseksi. Usein sanotaan, että tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla ja helposti tulee tehtyä karhupalveluksia, mutta on, pitää olla varuillaan. Nyt haluatte keskittyä ainoastaan yhteen näkökohtaan aika äh, mustavalkoisesti. Se johtaa siitä, että meillä ei ole riittävää yksimielisyyttä sille, että, että tämä mietintö saisi poliittista painoarvoa. Minä en ole varjoesittelijä, mutta olen sitä mieltä, että teidän pitäisi tavan mukaisesti pikaisesti tavata varjoesittelijät ja, ja voi sitten sopia kompromisseista, joista voidaan olla yhtä mieltä niin, että, että ei olisi näin suuria jakolinjoja. Tämä on teidän vastuullanne, herra Belder. Ei tämä ole mikään intohimo ja liikuttava kysymys. Uskon, että teidän pitäisi ottaa huomioon joitakin muutoksia, joitakin problematiikkoja. Ensinnäkin olisi poistettava kaikki epäselvyydet, jota, koskien asiaa, jota aikaisemmin kutsuttiin sivilisaatioiden yhteen törmäykseksi. Tämä olisi liian suuri palvelus iranilaiselle. Kyseessä ei ole mikään selkkaus länsimaiden ja Iranin välillä. Hyvin monet muslimi ja arabi naapurimaat Iranin kanssa eivät tue tällaista kantaa. Jos teemme näin, teemme merkittävän virheen olemme tehneet äh, tekstin tarkistuksia, koska teksti teksti on sellainen, joka ei varmaankaan ole teidän pyrkimystenne mukainen. Edelleen ei, ei pidä olla sitä mieltä, että Iranin äh, siviili- ja sotilas äh, käyttöön tarkoitettu ydinvoima liittyy vain nykyregiimiin. Iranilla on myös historia. Iran on halunnut löytää oman paikkansa. Nämä asiat ovat olleet aikaisemmin ja ne tulevat olemaan jatkossakin esillä, joten meidän on muutettava tapamme käsitellä asiaa. Minun mielestäni tässä asiassa on kaksinainen lähestymistapa, puhutaan sanktioista ja neuvot, keskusteluista. Nyt tässä tekstissä vahvistatte tämän lähestymistavan, mutta se on kuitenkin täysin epätasapainoinen. Emmekä oikein ymmärrä, minkälainen positiivinen perspektiivi tässä on, millä tavalla voitaisiin johdatella kansalaisyhteiskuntaa ja poliittista yhteiskuntaa kehittämään. Onko, olkoon sitten kyseessä EU tai Yhdysvallat, eihän meidän pidä myöskään väheksyä sitä, mitä Obama on tehnyt meidän on pyrittävä tasapainoon ja aina mainita se, että Iranilla on mahdollisuus liittyä kansainvälisen yhteisön ja toivomme sitä. Meidän on mm, samaan aikaan selitettävä tämä sanktioista puhuminen. Kyllä tätä tekstiä olisi tasapainoitettava. Sitten viimeiseksi, kun kannatamme sanktioita, meidän olisi paremmin analysoitava tätä asiaa. Siitä juuri hienosti puhui Iranin kanssa suhteesta vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja. Mietinnössä voitaisiin tehdä täsmällisempi analyysi koskien Iranin yhteiskunnan nykytilaa niin, että sitä olisi ainoastaan viisi kohtaa, josta kaksi puhuu vallankumouskaartista, vaan tarvittaisiin kunnollinen analyysi, jonka kautta voisimme ymmärtää paremmin ja analysoida paremmin, minkälaisia vaikutuksia sanktioilla on, millaisia poliittisia vaikutuksia niillä voi olla ja millä tavalla se vaikuttaa iranilaisten elämään ja poliittiseen mm, muutokseen. Jos olisimme täsmällisempiä, voisimme olla itsekin selkeämpiä suhteessa Iranin kansalaisyhteiskuntaan, jota haluamme tukea. En nyt mene yksityiskohtiin. Tarkistuksessa olemme sosialistien kanssa tehneet useita kymmeniä tarkistuksia. En ole saanut teidän ja toistaiseksi. Kuuntelin äsken tämän luettelon tarkistuksista, mutta tämä ei ole sopiva tapa hakea konsensusta tällaisesta aiheesta. Voitte kyllä uskoa, että olemme olen aivan yhtä mieltä huolistanne, mutta nyt on tärkeää löytää konsensus. Se merkitsee sitä, että on oltava hieman vastuullisempia. Grazie, onorevole Peillon. La parola all'onorevole Gaaler. Kiitoksia sitten edustaja Gaaler. Ja, vielen dank. Äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos äh, kollega Belderille hänen kompromissitarkistuksistaan ja hänen selityksistään näihin hänen näkemyksistään näihin eri tarkistuksiin. Minä olen myös sitä mieltä, että meidän on järjestettävä varjoesittelijöiden tapaaminen ja siinä yhteydessä me varmaankin kykenemme sitten yhdessä saamaan aikaan parlamentin mahdollisimman laajan yhtäläisen kannan Iranin suuntaan. Se on välttämätöntä ei ainoastaan parlamentin kannalta, vaan koko kansainväliselle yhteisölle ja Euroopan unionille erityisesti, että me saamme yhteisen asenteen ja kannan siihen, mitä siellä tapahtuu. Hallituksen luonteesta me olemme pitkälti yhtämielisiä. Siinä meillä ei ole suuria eroavaisuuksia ajatuksissamme ja sen vuoksi esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset ja tilanteen, ihmisoikeustilanteen kuvaukseen näistä aiheista me myös varmasti pääsemme konsensukseen. Mutta sitten yksityiskohdista liittyen niihin toimenpiteisiin, joihin meidän pitäisi ryhtyä, jotta Iranin kansalaisyhteisö yhteiskunta omassa taistelussaan demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta, miten me voimme sitä tukea. Tästä meidän täytyy saada aikaan kompromissi. Mitä tulee ydinkysymykseen tai atomikysymykseen, tässä me olemme onneksi pääsemässä globaaliin yhteiseen näkökantaan eurooppalaiset ja amerikkalaiset menevät ehkäpä hieman pitemmälle, mitä tulee sanktiomahdollisuuksiin. Meidän ryhmämme kanta on tässä hyvin selvä. Meidän täytyy vaatia Iranilta samaa avoimuutta kuin kansainvälinen ydinenergiakomissio on vaatinut. Tämän tulisi olla mahdollinen konsensustekstissä, kuten aikaisemmissa yhteisissä päätöslauselmoissakin. Mitä tulee sitten Iranin rooliin ja vaikutusvaltaan tuolla alueella, voimme todeta, että tässäkin on erilaisia vivahdeeroja, mutta EPP-ryhmä samoin kuin esittelijä on sitä mieltä, että että Iran on vaaraksi tälle alueelle, ei ainoastaan Israelille, vaan myös muille naapureille. Siitä huolimatta tämä ei merkitse sitä, ettäkö meidän pitäisi sen vuoksi keskeyttää vuoropuhelu ja yhteydet tai vähentää niitä päinvastoin. Meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisuuksia hyväksemme, jotta vallanpitäjille tuolla tehtäisiin selväksi, mikä on mahdollista ja mikä ei. Sitten yksi erityinen kohta, mitä tulee Turkin rooliin. En haluaisi tässä äh, Turkille mitään piilomotiiveja äh, epäillä – sen yhteyksissä Iraniin, mutta Turkin kanssa täytyy olla yhteyksissä ja vuoropuhelussa liittyen heidän yhteyksiinsä Iranin suuntaan. Turkki voi mielestäni olla tässä hyvinkin rakentava, joten sen vuoksi en kannattaisi mitään negatiivisia peikkoja näissä yhteyksissä. tässä mietinnössä meidän tulisi myös tunnistaa, mis, miltä osin meillä on yhteisiä intressejä, esimerkiksi Brokin tarkistus, jossa Iranin pitäisi osallistua rakentavaan ja positiiviseen kehitykseen Afganistanissa – ja tässä pitäisi huomioida esimerkiksi huumekauppa, missä meillä on myös yhteisiä intressejä. Ja tässä me voisimme tehdä yhteistyötä Iranin kanssa. Joten niiltä osin, kun on tällaisia yhteisiä intressejä, nekin pitäisi selvittää. Varmasti kykenemme yhdessä esittelijän kanssa saavuttamaan hyvän mietinnön. Tämä pohja on tässä ihan hyvä lähtökohta ja varmasti sitten kykenemme sopimaan asioista tulevassa varjoesittelyiden kokouksessa. Kiitos. Honorevole Galler, honorevole Schaake. Kiitoksia sitten Schaake. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja haluaisin kiittää eh, esittelijä Belderiä ja myöskin kollegoja. Paljon täällä on sanottu ja halu eh, tehdä rakentavaa yhteistyötä, sen me kaikki jaamme ja odotamme sitä. Haluaisin vain muutaman selvennyksen saada, koska vaikka esittelijä puhuu omaa äidinkieltäni ja minä kirjoitin eh, muistiinpanoja niin pian kuin nopeasti kuin pystyin, niin kuitenkin muutama yksityiskohta miltä jäi huomaamatta. Haluaisin seuraavat selvitykset. Kun eh, esittelijä kävi läpi kompromissitarkistuksia, hän näytti sanovan, että koska oli paljon identtisiä tarkistuksia, niin se ei olisi syy tehdä kompromissitarkistus niistä. Mutta eh, minä luulen, että se tosi seikka, että jotkut eh, ryhmät tekivät samankaltaisia tarkistuksia, osoittaa, että nämä ryhmät ovat samanmielisiä ja tämä olisi hyvä pohja kompromissille. Eh, toinen yleinen kysymys, joka minulla on, on se, että aiommeko olla tarkkoja tiettyjen tapausten suhteen vai aiommeko olla hiukan yleisluontoisempia. Tämä koskee erityisesti yksittäisten tapausten nimittämistä, kun on kyse esimerkiksi kuolemanrangaistuksesta. Edellisissä mietinnöissä aina on ollut periaatekysymys se, että mainitsemmeko yksittäistapauksia vai emme. Haluaisin kysyä esittelijän mielipidettä tästä, jotta voisimme olla rakentavia niin retoriikka Iranin suhteen on erittäin tärkeää, haluaisin korostaa sitä. Ja se, että yritämme olla mahdollisimman faktapohjaisia, olisi, se olisi hyvä juttu. Monet kollegat täällä ovat maininnut Turkin. Esittelijä on myös kuvannut mielipiteiden eroja. Pyytäisin, että kollegat eivät käyttäisi tätä mietinnöttöä kertoakseen kantansa Turkista, vaan pysyä faktoista Iranin ja Turkin suhteista. Täällä on muutamia kohta, jossa kieltä voitaisiin varmaan vähän selkeyttää. Aion palata siihen, kun meillä on varjoesittelyiden kokous, mutta yleisesti haluaisin sanoa, että meidän täytyy olla mahdollisimman tarkkoja eh, ja tehdä ero Iranin kansan ja Iranin hallituksen välillä. Haluamme tietenkin saada tukea ja tukea Iranin kansaa heidän rauhanomaisessa ponnisteluissaan ihmisoikeuksien ylläpitämiseksi ja vapauksien saamiseksi. Ja haluamme sanoa, että Iranin hallitus ei kunnioita oikealla tavalla ihmisoikeuksia. Meidän täytyy puhua EUn vastuusta jotkut jäsenvaltiot ovat olleet valmiita ottamaan pakolaisia vastaan Iranista ja olen iloinen siitä, että esittelijä on valmis tukemaan tätä tarkistusta ainakin alustavasti. Haluaisin kysyä vielä esittelijän mielipidettä mahdollisuudesta ottaa käyttöön sanktioita yksittäisiä henkilöitä kohtaan, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkeistä. Tässä olivat kysymykseni ja odotan kovasti mahdollisuutta tehdä yhteistyötä kaikkien kollegojen kanssa, jotta saamme aikaan rakentavamman ja eh, napakamman mietinnön eh, jo, aiheesta, joka on erittäin tärkeä. Kiitoksia. Grazie, onorevole Schake. Kiitoksia seuraavana. Edustaja Lösing. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Kiitos, eh, edustaja Belderille. En nyt lähde yksityiskohtaisesti käsittelemään näitä tarkistuksia, vaan oikeastaan lähinnä selvitän ryhmäni peruslähtökohdat. Jo edellisessä keskustelussa selvitin ne ja nyt haluaisin ottaa esiin ne todella vaikeat poliittiset taloustilanteet ja ihmisoikeustilanteet. Haluan kuitenkin tuoda esille, että minun ryhmäni kritisoi tätä mietintöä, emmekä voi tätä hyväksyä. Me vetoamme sellaisen strategian, me vetoamme sen puolesta, että EU ja USA muuttaisi politiikkaansa ja strategiansa. Esimerkiksi se, että lopetettaisiin maan eristäminen ja että lopetettaisiin sanktiopolitiikka. Sanktiopolitiikka ei millään muotoa kykene parantamaan ihmisoikeustilannetta Iranissa. Mitä tulee ydinohjelma, neuvotteluista. Me haluamme muuttaa sen ydinasettomaksi alueeksi Lähi-idässä. Me haluaisimme, että palautettaisiin poliittinen vuoropuhelu tasolle, jossa pyrittäisiin löytämään rauhanomaista ja diplomaattista ratkaisua Iranin ydinohjelmalle. Haluaisin toistaa, että kiristäminen ja sanktio johtavat päinvastaisiin tuloksiin. Sanktiopolitiikka on tällaista kiihdyttämispolitiikkaa, ja pelkään todellakin, kun nähdään, äh, mitä esimerkiksi Irakissa on tapahtunut. Pelkään, että tämä johtaa siihen, että valmistellaan sotilaallista väliintuloa. Haluaisin muistuttaa, että YK on päätöslauselman hyväksymisessä artiklan 41 perusteella ainoastaan on mahdollista, jotta saataisiin äh, ja että, että sotilaallinen ratkaisu on poissuljettu. Ja Iranhan ei ole rikkonut tätä sopimusta vastaavan Iran ei ole tätä lisäpöytäkirjaa vielä ratifioinut, kuten eivät kaikki muutkaan maat vielä. Monet tarkistukset ovat luonteeltaan sellaisia, että jatketaan eristämistä ja sitä kautta Irakin, Iranin nykyinen politiikka vain pahenee ja sen vuoksi emme voi tätä tukea. Kiitos. Grazie. Onorevole Lösing, la parola. Kiitoksia. Sitten edustaja Tana. Uh, thank you, Mr. Pre- Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella uh, hyvä kollegani Bastian Belderia. Minun ryhmäni ESR-ryhmä on samaa mm, mieltä hänen perusajatuksensa kanssa tätä brutaa, tästä brutaalista ja vaarallista hallinnosta. En ole voinut lukea vielä kaikkia hänen tarkistuksiaan, kompromissitarkistuksiaan, mutta odotan kovasti keskustelua varjoesittelijänä. Tämä keskustelu osoittaa ähm, mielipiteen erot haukkien kojen ja kyyhkysten välillä. Me tiedämme, että Obaman yritykset ovat olleet varsin epäonnistuneita yritykset ojentaa käsi tälle hallinnolle. Se ei ole johtanut kansainvälistä yhteisöä minnekään. Ja Guen jäsen on ehdottanut, että ei pitäisi olla minkäänlaista sanktiota ja pitäisi olla äm, sovinnon äh, politiikkaa tätä hallintoa vastaan. Jos uranin käytön kielon rikkominen ei aiheuta sanktiota, niin mitä sitten? Tämä maa tukee terrorismia Hisbollahia. YK on juuri syyttämässä Hisbollahia pääministeri Haririn murhasta. Eli jos me emme usko YKta tässä, niin ketä me sitten uskomme? Iran vastustaa Israelia, tai oikeastaan voisin sanoa, että presidentti Ahmadinejad, tässä haluttiin erottaa presidentti Ahmadinejad hallinnosta. Hän ei ehkä ole korkein hengellinen johtaja, mutta hän ei sanoisi mitään ilman korkeimman hengellisen johtajan hyväksyntää. Äh, hän puhuu kyllä Irlannin hallituksen puolesta eikä henkilökohtaisesti, kun hän puhuu kansainvälisistä suhteista. Ja Wikileaksista me nyt tiedämme, että jotkut maltillisemmat arabimaat alueella myöskin pelkäävät Iranin hallitusta ja pelkäävät, että syntyy ydinasevarastelua Lähi-idässä, mikä olisi katastrofi maailmanlaajuiselle turvallisuudelle. Ja tietenkin meidän täytyy mm, yrittää saada mukaan Turkki hyödyllisenä äh, äh, keskustelukumppanina, mutta on ikävää, että he äänestivät YK turvallisuusneuvostossa Iranin sanktioita vastaan. Sitä ei voi mitenkään ymmärtää ja eh, heidän on kyllä hyvin tarkkaan tämä selitettävä, joten kovasti odotan tapaamista esittelijän kanssa varjoesittelijöiden kokouksessa ja katsotaan sitten eteenpäin. Grazie, onorevole Tannok. Kiitoksia sitten edustaja Salafranca. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Belderiä hänen tekemästään työstä. Kuten va- ryhmäni varjoesittelijä Galle sanoi, haluaisin toistaa tämän kannan. On aivan selvää, että voidaan käyttää diplomaattista kielenkäyttöä, mutta jos nyt kätketään kokonaan Iranin regiimin muodostava todellisuus, niin kyllä tämä on vähän vaikea asia minun mielestäni. Meidän pitäisi tehdä selväjärkeinen analyysi siitä, että tässä on nyt jätetty 300 tarkistusta mietintöön. On aivan selvää, että suuri osa näistä tarkistuksista on tullut kahdelta ryhmältä, vihreiltä ja sosialisteilta. He eivät muodosta parlamentin enemmistöä. Kun tarkkaan tarkistellaan näitä 300 tarkistusta, huomataan, että jotkut tarkistukset on kohdistettu siihen, että, että käytettäisiin diplomaattisempaa kieltä hankalassa tilanteessa. Ja sitten on muita tarkistuksia muilta poliittisilta ryhmiltä, jotka saattaisivat saada enemmistön, ja niiden tarkoituksena on korostaa Iranin regimin kovimpia seikkoja, kuten ihmisoikeuksien rikkomuksia, Jotkut liberaaliryhmän tarkistuksista, jotka koskevat kuolemanrangaistuksen keskeyttämistä koskien no, ydinaseiden äh, kieltoa ja toimittajien vainoa ja äh, äh, yliopistohenkilöiden vainoa nämä näistä suurin osa tarkistuksista on esitetty. Siksi pyydän esittelijää löytämään sellaisen konsensuksen, jossa näin arka luontoisessa asiassa, jossa kyseessä on yksi suurimmista kansainvälisen politiikan mustista aukoista, saataisiin aikaan Euroopan parlamentin yhteinen kanta. Haluaisin vedota siihen, että varja eli esittelijät voisivat tehdä yhteistyötä ja hioa kielenkäyttöä siellä, missä se on tarpeen. Minusta tämä on hyödyllinen ja asianmukainen suositus, mutta tässä vähän luistetaan todellista keskustelusta, jos halutaan korostaa vain sitä, että on tehty 300 tarkistusta. Nämä 300 tarkistusta vastaavat tiettyjä näkemyksiä tietyistä poliittisista ryhmistä, jotka aivan oikeutetusti toimivat, mutta ei sen pitäisi saada meitä unohtamaan tämän mietinnön varsinaista lähestymistapaa ja tunnustaa, kuinka hyvä tätä esittelijä on tähän mennessä tehnyt. Kiitoksia. Grazie onorevole Salafranca. Conclude. Kiitoksia edustaja Salafranca. Lopuksi Mauro. Grazie presidente. Solo... Kiitoksia puheenjohtaja. Ainoastaan kaksi huomautusta. Haluaisin kiittää kollega Belleriä hänen tekemästään työstä, erityisesti liittyen haluun, jos niin oikein ymmärsin, järjestää ö, tapaaminen varjosittelijöiden kesken. ja aion nämä huomiot sitten myös esittää siellä. Ensimmäinen huomio on yleinen, eli että tämän mietinnön keskiössä eivät ole ihmisoikeudet, vaan Euroopan unionin lähestymistapaa Irania kohtaan. Ja yksi osa täytyisi keskittyä myös ehkä vain yleisesti ja historiallisesti epäsuhtaan, joka on ollut joillakin mailla Khomeinin palaessa Iranin ja nyt tämänpäiväiseen tapaan, jolla Euroopan unioni ähm, esimerkiksi korkea edustajan suulla puhuu Iranista. Eli tässä on valtaisa ero äh, siinä, mikä rooli EUn joillakin valtioilla on ollut menneisyydessä ja äh, sillä, että nyt yritetään piiloutua eikä äh, ähm, arvioida tosiseikkoja. Mitä tosiseikkoja meidän sitten täytyy arvioida? Tämänpäiväinen Iranin hallitus, ilman että tässä nyt halutaan eristää Iranin yhteiskuntaa tai välttämättä edes valtiota. Meidän täytyy kuitenkin huomioida tietyt kysymykset. Iran on vastuussa esimerkiksi naapurimaan epätasapainoon saattamisen yrityksestä, eli Irakin, samoin muiden maiden. Iran yrittää harjoittaa hegemoniaa joitakin Persianlahden maita kohtaan. Nämä ovat kysymyksiä, joihin meidän on annettava vastaus, muuten emme ole sanoneet mitään. Ja tämä ei saa olla vastaus, jolla me eristämme Iranin hallituksen, mutta ehkä pystymme paljastamaan joitakin hankkeita ja vetämään Iranin hallituksen pois e, eristyksestä, johon se on päätynyt oman ideologiansa kautta. Pystymme varmaan löytämään monimutkaisiinkin kysymyksiin ratkaisuja olen samaa mieltä kollega Pejonin kanssa, mutta täytyy yrittää antaa vastauksia kysymyksiin, koska muuten luomme tekstin, jolla ei ole merkitystä ja joka josta on hyötyä joillekin suurlähetystöille, mutta jolla Euroopan parlamentti ei voi suunnata politiikkaansa. Kiitoksia Vidal ja oman Raittenkin ovat liittyneet puhelistaan. Olkaa hyvä, Vidal Quadras ensimmäisenä. Sí, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten muutkin puhujat täällä ovat sanoneet, erityisesti herra Sala Franka, Euroopan unionin kanta Iranin regiimiä kohtaan on yksi meidän ulkopolitiikkamme kaikkien arkaluontoisimmista asioista – Siellä on todella kyseessä meidän uskottavuutemme ja, ja johdonmukaisuutemme. Meidän pitää noudattaa omia periaatteita. Meidän on noudatettava tuettava Bellerin mietintöä. Se on varmasti hyvä lähtökohta parlamentin kantan muodostamiseksi. Mietintö on asetettava viimeaikaisten tapahtumien kontekstiin. Joitakin päiviä sitten Nasring eh, Suturek, joka on eh, ihmisoikeuksia puolustava asianajaja, ja joka puolustaa Iranin poliittisia vankeja ja pienten lasten äiti. Hänet tuomittiin 19 vuodeksi vankeuteen ainoastaan siksi, että hän teki omaa työtään. Juuri ennen uutta vuotta Erra Ali Saremi, 63 vuotta, eh, hirtettiin koska häntä syytettiin, että hänellä on poika Iranin vastarintaliikkeen leireissä. Hänet tuomittiin kuolemaan ja hänet hirtettiin. Nämä kaikki ovat hirveyksiä, sietämättömiä hirveyksiä, hyvä puheenjohtaja. Tämän parlamentin yli 400 jäsentä allekirjoitti kirjallisen lausunnon koskien Asravin pankalaisleiriä 25. marraskuuta viime vuonna. Parlamentin päätöslauselmassa muistutettiin siitä, että monet leirin sukulaisista on tuomittu kuolemaan Iranin regimin taholta ainoastaan siksi, että he kävivät vierailemassa sukulaistensa luona leirillä. No, herra Saremi on jo nyt hirtetty. Mitä tämä parlamentin varoitus hyödytti ja mitä sen kirjallisen lausunnon hyväksyminen merkitsi? ei yhtään mitään. Olemme täysin voimattomia ja näemme kuinka täysin viattomia ihmisiä murhataan ja hir- kauheimpia hirveyksiä tehdään ilman, että Euroopan unioni reagoisi poliittisella tasolla niin ti tiukasti ja arvokkaasti kuin sen pitäisi. Puheenjohtaja, minä haluaisin esittää vetoomuksen koskien tätä ulkoasianvaliokunnan mietintöä Iranista. Herra Belder on tehnyt erittäin hyvää työtä, mutta haluaisin esittää vetoomuksen tästä valiokunnasta korkealle edustajalle niin, että lopultakin hän kuuntelisi tätä parlamenttia ja ottaisi julkisesti kantaa näihin täysin äh, sietämättömiin toimiin, joita Iranin johto on tehnyt viimeaikaisten tapahtumien johdosta. Hänen olisi ilmaistava huolensa ja tuo, tuo mitä nämä hyökkäykset, joista kärsivät Asrafin pakolaisleirin reilillä olevat. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Kiitoksia sitten Omen Rätten. Ja fui sitä puheenjohtajaa. Me Olemme puhuneet Iran turkkisuhteista ja haluaisinkin kysyä kollegoilta ja tehdä tässä myös se ehdotuksen, että katsomme tätä Turkki-mietintöä ja etsiä sieltä se sama muotoilu ja siirtää se tähän mietintöön. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme todeta, että Turkilla on enemmän kuin aktiivinen rooli ulkopolitiikassansa paikallisena tekijänä ja sitten toisekseen meidän mielestämme myös korkea, korkean edustajan täytyy olla tietoinen tästä Turkin roolista tällä alueella ja arvioida se oikealla tavalla, hyvällä tavalla ja pyrkiä saamaan se koordinoitua. Ja sitten kohta 39, siinä me sanomme, että Turkki voi olla mukana auttamassa sitä, että voidaan ennaltaehkäistä sitä, että Iran äh, edelleen valmistelee itsellensä ydinasetta. Ja että me pahoittelemme sitä, että Turkki YKssa äänesti toisella tavalla. Ja sitten vielä lopuksi voisimme sanoa, että me pyydämme, että äh, Turkki Turkki äh, olisi mukana tukemassa ihmisoikeuspolitiikkaa Iranissa Naton kautta. Näiden äh, elementtien kautta me voisimme neutraalilla tavalla saada sanottua nimenomaan sen, mitä me kaikki haluamme sanoa. Kiitos. Grazie, onorevole Omaroite. Mi sembra che... Kiitoksia, Rova Omenreitten Näyttää siltä, että esittelijä Bo Bölder haluaisi nyt kommentoida näitä lukuisia puheenvuoroja ennen kuin päätämme tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja. Eh, hyvät kollegat, eh, sydämellinen kiitos tästä keskustelusta. Me olemme hyvin monista asioista yhtä mieltä ja, ja Minusta meillä on aika lailla samanlainen visio ja on aina hyvä, että me myös seuraamme erilaisia tutkimuksia. Minä tein sitä myös esimerkiksi kesällä. Nyt haluaisin kyllä käydä bilateraalisiakin keskusteluita. Haluan ottaa tämän vakavasti. Kollegat, ehkäpä on kaikkein parasta, että keskustelisin sihteeristön Rova Patsiksen kanssa. Niitä tällä viikolla vielä voisimme saada aikaan päivämäärän, jolloin istumme neuvottelemaan. Olen kuullut hyvin rakentaviakin esityksiä esimerkiksi Turkki-esittelijältä Juule. Ja olen kiitollinen myös kaikille muille kollegoille. Kiitokset siitä, että te olette minua eh, innoittaneet eh, ja innoittaneet siihen, että saamme parhaan mahdollisen eh, mietinnön. Parlamentissahan on aina välillä sillä tavalla, että tietyissä asioissa joudutaan äänestämään mutta haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että pyrin välttämään näitä tällaisia äänestyksiä ja olen vakuuttunut siitä, että tämä varjoesittelijöiden kokous on hyväksi, koska siinä me voimme katsoa, missä asioissa meillä on vankka yksimielisyys tästä mietinnöstä, mutta myös niin, että me kykenemme vahvasti sanomaan, mitä parlamentti haluaa. Kiitos. Molto bene, onorevole Belder. Allora abbiamo a questo punto... Kiitoksia. Sitten vielä aikataulu. Ensimmäinen helmikuuta. AFETissa meidän pitäisi hyväksyä tämä äänestys täysistunnossa. On suunniteltu maaliskuun ykköseen 2011. Nyt minun on keskeytettävä kokouksemme. Jatkamme kello 11. Ja silloin aiheena on seminaari aiheesta Islanti. Ja Fiorella Provera toimii puheenjohtajana. Kiitoksia. colleghi, stiamo per concludere la sessione di questa mattina. No niin, hyvät kollegat, olemme pääsemässä tämän aamun kokouksen loppuun. Avaan tässä seminaarimme, jonka aiheena on Islanti EU-ssa haasteet ja näkymät. Tämä on hyvin kiinnostava asia. Islanti on yhä enemmän tämän valiokunnan esityslistalla, josta olen oikein iloinen ja tärkeää tukea todellisten ehdokasmaiden tilannetta ja mahdollisten ehdokasmaiden tilannetta. Tämä seminaari lähti liikkeelle tiettyistä tapahtumista Islannissa, Pohjoismaa, joka on ehdokas maa. Meillä on asiantuntijoita mukana ja sen jälkeen keskustelemme ja tämä on hyödyllinen panos päätöslauselman, jonka esittelijänä on Dan Preda. Haluaisin kiittää häntä. Tämä valtio, valiokunta eh, jär, lähettää virallisen valtuuskunnan Islantiin vuoden loppuun mennessä niin, että voidaan keskustella parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa ajankohtaisesta asioista liittyen eh, Islannin liittymisen eu jotta meillä olisi parempia tietoja tästä ja jotta voisimme käydä kunnollista vuoropuhelua. Olemme kutsuneet tähän seminaariin asiantuntijoita, jotka haluaisin teille esitellä. Baldur Torhalsson on ähm, yhteiskuntatieteiden äh, professori Hesa Monet, opitolin haltija Reykjavikin yliopistosta. Hän puhuu meille Euroopan unionin ja Islannin suhteista ja julkisesta keskustelusta koskien liittymistä EU-hun. Haluaisin jo etukäteen pyytää anteeksi, että luultavasti äänen nimeni vähän väärin. Sitten David Carey, hän on OECDn eh, talousosastolta Pariisista. Hän kertoo meille talous- ja rahoituksesta asioista. Sitten Alison Bales, eh, vieraileva professori Islannin eh, yliopistossa ja entinen Tukholman rauhantutkimusinstituutin johtaja. Hän kertoo Islannin liittymisen prosessin turvallisuusnäkökohdista. Sitten saamme huomioita Aleksandra Kasgrangelta. Hän on Euroopan komissiossa laajentumisen pääosaston johtaja. Edelleen Nikolas Hanigan, hän on Euroopan unionin Islannin edustuston johtaja. Lopuksi, mutta ei mitenkään vähimmäisenä haluaisin esitellä Graham Everin. Hän on Euroopan politiikkakeskuksen asiantuntija. Hän keskustelee kertoo meille tietyistä keskeisistä asioista, jotka kiinnostavat parlamentin jäseniä. Viipämättä aina puheenvuoron edustaja eh, herra Baldur Thorhalssonille. Olkaa hyvä. Eh, chair, eh, and... Puheenjohtaja, arvon osanottajat, ensin haluaisin kiittää erittäin paljon tästä mahdollisuudesta saada osallistua tähän seminaariin. Minun äh, yliopistossani Islannissa minun tärkein tehtäväni on selittää Euroopan yhdentymistä oppilailleni, opiskelijoille ja julkisuudelle. Ja se on minun lempiaiheeni oikeastaan. Minä tulen jakamaan puheenvuoroni seitsemän laajaan aiheeseen ja sitten teen johtopäätöksen lopuksi, jossa yritän vastata kysymykseen, mitä tarvitaan, että Islannin kansanäänestyksen tulos olisi kyllä. Taloudellinen kriisi alkoi siitä maaliskuussa 2008, kun Islannin kruunu romahti ja se stimuloi käynnistynyttä EU-keskustelua. Monet islantilaiset sitten kyseenalaistivatkin Islannin perinteisen ulkopolitiikan ja vastentahtoisuuden EU-projektia kohtaan. Ja tämä antoi sitten mahdollisuuden pro-eurooppalaisille voimille ja EU-jäsenyydestä tuli huhtikuussa 2009 kaikkein suurin EU-vaalikysymys. Ja tämä meni niin pitkälle, että EUn jäsenyyshakemus oli tavallaan ehtona sille, että jatketaan hallituskoalitiota. Ja äh, sitten myöhemmin äh, kevään vaalien jälkeen tehtiin sitten enemmistöhallitus äh, vihreiden kanssa. Sosiaalidemokraatit ovat vakuuttuneita siitä, että EU-jäsenyys vakauttaa Islannin ja että Islanti on osa eu projektia. He onnistuivat ja saivat EU, Islannin liittymään myös EFTAan ja EEAhan. Kaikki puolueet eivät ole seuranneet sosiaalidemokraatteja heidän pro-eurooppalaisissa ajatuksissaan. Esimerkiksi vihreä vasemmisto liike vastustaa EU-jäsenyyttä. Se vastentahtoisesti hyväksyi sen, että tehdään EU-jäsenyyshakemus niin, että saatiin ensimmäinen vasemmistohallitus muodostettua maahan. Itsenäisyyspuolue vastustaa yhä vielä EUn jäsenyyttä, vaikkakin se on itsekin hyvin jakautunut tässä kysymyksessä. Ja puhui esimerkiksi euron yksimielisen hyväksymisen puolesta edellisten vaalien ovella. Ja tällä tavalla se pyrkii vetoamaan EU-myönteisiin äänestäjiinsä. Eurooppa-politiikka keskusta puolueessa, maatviljelijöiden puolueessa on hyvin kiistanaloinen. Kaksi vuotta sitten puolue muutti politiikkaansa niin, että muodollisesti se on EU-hakemuksen puolella tiettyyn ennakkoehdoin. Kuitenkin kaksi kolmasosaa sen kansanedustajista äänesti hakemuksen, hakemusta vastaan kansalaisliikkeen parlamentaarikot. Tässä on kysymys tällaisesta liikkeestä, joka syntyi viime vuoden protesteista. He vastustavat myös liittymistä EU-hun. Poliittiset keskustelut Islannissa ovat sitä on varjostanut oikeastaan ICE-keskustelu. Se on nostanut uudelleen kansallisia tunteita ja se on tavallaan vienyt keskustelut sivupoluille äh, liittyen EU-jäsenyyteen. Pro-eurooppalaiset voimat ovat vaikeuksissa nyt, kun he pyrkivät tuomaan asiansa esille, kun ilmapiiri on hyvin kansallistunteinen ja islantilaisista tuntuu, että kaikki heidän naapurivaltionsa, paitsi Färsaaret, ovat hylänneet heidät silloin, kun naapureita eniten tarvittaisiin. Julkinen mielipide EU-jäsenyyttä kohtaan, siihen on vaikuttanut hyvin paljon tämä ISAFE-kiista. 2009 alusta lähtien enemmistö äänestäjistä on ilmoittanut vastustavansa jäsenyyttä mielipidekyselyissä. 12 vuoden ajan lähes kaikki mielipidetutkimukset olivat jäsenyyden puolesta – ja tämä vielä lisääntyi tämän taloudellisen romahduksen jälkeen. Kuitenkin suurin osa äänestäjistä kannattaa sitä, että jatketaan neuvotteluita EUn kanssa. Se tuki, jota viime vuonna osoitettiin ajatukselle vetää pois EU-jäsenyys, e on vähentänyt. Keskustelu on muuttunut tasapainoisemmaksi ja syvemmäksi. EUn vastainen liike on saanut päämajansa ja jalansijansa nimenomaan maaseudulla ja kampanjaa tuetaan nimenomaan kalastajien ja maanviljelijöiden taholta, jotka suhtautuvat hyvin tiukasti EU-jäsenyyttä vastaan ja se näkyy myös lehdistössä. Parlamentissakin on esitetty aloitteita siitä, että EU-neuvottelut keskustetaan, keskeytetään taikka, että koko Islannin hakemus vedettäisiin välittömästi takaisin. Tähän mennessä mitään ei olla tehty näille ehdotuksille parlamentissa. Ei-liike, vastustava liike on myös äh, tehnyt ison asian siitä, että EU haluaisi Islannin adoptoivan oman lainsäädäntönsä ennen kuin edessä liittymissopimusta on ratifioitu. Hallitus on joutunut huomioimaan nämä huolenaiheet ja lupaamaan, että adaptaiteja tapahtuu mahdollisimman vähän ennen kuin lopullinen päätös ja kansanäänestys on tehty. Eurooppa myönteinen liike on keskittänyt toimintansa tällaiseen vahvempi Islanti-liikkeeseen. Ja sen jäsenet ovat lähinnä suur alueelta, työnantajajärjestöt ja poliittiset puolueet, lähinnä konservatiivit, sosiaalidemokraattiset puolueet ja edistysmieliset. Sitten taas yritysympäristö on ollut kohtuullisen hiljainen tästä asiasta sen jälkeen, kun se aikoinaan kampanjoi EU-liittymisen puolesta. Heidän täytyy kuitenkin palata tähän keskusteluun täysin voimin hieman ennen jäsenyydestä järjestettävää kansanäänestystä. Tämän sanottuani niin niin täytyy sanoa, että työnantajien liitto ei ole aktiivinen ylipäätään tässä EU-keskustelussa. Ja tämä johtuu sisäisestä hajaantumisesta sen hallinnossa sen vuoksi, että Islannin kalastusalusten omistajaliitto on suuri ja ainoa EU-jäsenyyden vastustaja, mutta se kykenee blokkaamaan koko äänestyksen EU-keskustelusta. Nyt sitten medioista hieman enemmän. Äh, mediassa keskustellaan enemmän ja enemmän äh, EU-jäsenyyden hyödyistä ja haitoista. Välillä äh, kuitenkaan ei ole tarpeeksi asiantuntemusta, että osataan erottaa faktat ja fiktio. Kaikkein johtavin lehti Fredbladet puhuu nimenomaan jäsenyyden puolesta pääkirjoituksissansa. Toisaalta sitten taas konservatiivinen lehti Morgenbladet käy tiukkaa kampanjaa EU-jäsenyyttä vastaan. Sen odust omistaa nimenomaan kalastusjätit. Ja televisio ja radio ja asemat ja yksityiset asemat ovat olleet hieman tasapainoisempia näissä lähestymistavassaan EUn, mutta ne voisivat tehdä enemmän suuren yleisön informoimiseksi. Lopulliseksi tuleeko kansanäänestys tulos olemaan kyllä? Ennen kuin liittymissopimus voidaan hyväksyä kansalaisten joukossa täytyy ottaa huomioon kaksi tärkeintä huolenaihetta. Ensinnäkin se, että voidaan tyydyttävällä tavalla jatkaa Islannin kalastuspolitiikkaa ja sen hallintaa omista kalastusvesistään yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa. Toisekseen täytyy voida suojella Islannin maatalousyhteisöä YMPn puitteissa. Toinen positiivinen asia liittymissopimuksessa olisi se, että saataisiin aikaan vakaussopimus Euroopan keskuspankin kanssa, jotta voitaisiin taata kruunun vakaus siihen asti, että Islanti täyttää eurokriteerit. Jos nämä ehdot täytetään, minä uskon, että hallitus tai ainakin sosiaalidemokraatit kykenisivät argumentoimaan kansanäänestyksessä kyllä äänen puolesta Islannin liittymiselle Euroopan unioniin. Varsinkin jos tätä keskustelua laajennetaan ja osoitetaan, että Islannilla on strateginen intressi siinä, että voitaisiin osallistua täysin Eurooppaan. Muut puolueet tulevat jatkamaan jäsenyyden vastustamista, ja tässä vaiheessa on vaikea ennustaa lopullista tulosta. Sillä välin me Euro- e- e- Islannissa toivomme, että te Euroopan parlamentissa tuette meitä ja osoitatte ymmärtämystä. Kiitos. Grazie, signor Torvalson, molto chiaro. Kiitoksia tästä selkeästä esityksestä, herra Torhalsson. Seuraavana Elison Bales, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Well, my presentation... Kiitoksia puheenjohtaja. Kun nyt esitykseni tässä valmistuu, niin haluan sanoa, että minulle on aina kunnia puhua. Sitä kutsu puhumaan tänne eh, eh, parlamenttiin. Ja kuten kollegani aion esitellä enemmänkin tällaista taustatietoa, koska Islanti on eräänlainen eh, poikkeustapaus turvallisuuden ja puolustuksen alalle on mielenkiintoista yrittää ymmärtää näitä erityispiirteitä. Yksi eh, näistä asioista on, että Islanti oli yksi eh, Naton perustajajäsenistä, mutta sillä ei ole omia asevoimia. Tälle on käytännön syyt tällaisella eristäytyneillä eh, saarella, toiminta maaperällä on hyvin epätodennäköistä ja turvallisuus perustuu ilma- ja merivoimiin ja olisi epätodennäköistä, että valtio, jolla on neljännes miljoonaa asukasta, pystyisi sen itse järjestämään. Se, että ei ole omia asevoimia, on hyväksytty osa poliittista kulttuuria Islannissa. Se liittyy siihen, että Islanti on varsin uusi valtio. Se sai hallintaansa ulkopolitiikan 1944 ja se halusi olla rauhanomainen voima maailmassa. Islanti olisi kannattanut ennemminkin neutraaliutta, mutta kylmän sodan aikana se oli hyvin vaarallisessa strategisessa maantieteellisessä tilanteessa Pohjois-Atlantilla ja siksi ainoa tapa, jolla Islanti pystyi puolustautumaan, oli Yhdysvaltain asevoimien kautta. Niillä oli voimakas tukikohta Keflavikille ja tarjosivat puolustusta ja muita hyödyllisiä palveluja Islannilla. NATO edusti myöskin Keflavikissa suuri tutka-asema eh, ja Yhdysvaltain eh, eh, asevoimat vetäytyvät pois yksipuolisesti vuonna 2006, kuten tiedätte, ja palaan tähän asiaan myöhemmin. Tässä vaiheessa on kuitenkin hyvä katsoa, mitä tämä tarkoittaa Islannin näkemykselle turvallisuudesta ja puolustuksesta, turvallisuus ja puolustus oli muiden harjoittamaa. E, tämä oli aina ristiriitaista ja erityisesti radikaali vasemmisto vastusti Yhdysvaltoja ja NATOa. Osittain seurauksena e, siitä e, Islannilla oli hyvin tehokas rannikkovartiosto ja pelastusjärjestelmä, mutta näitä ei kuitenkaan pidetty niinkään turvallisuus- ja puolustuskysymyksenä. Niitä korostettiin, että ne ovat enemmänkin tällaisia siviili palveluja. Eh, Islanti ei kehittänyt eh, omaa puolustusstrategiaansa, koska sillä oli hyvin vähän rikollisuutta, ei todellisia vihamiehiä, 80 prosenttinen energia eh, omavaraisuus ja ilmastonmuutoksen alkuvaiheessa se ennemminkin hyötyy siitä kuin kärsii. Mutta Yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen islantilaisten piti ryhtyä pohtimaan tarkemmin omaa turvallisuutta kohtaan varmistaakseen puolustussuojan. Tehtiin kahden välisiä sopimuksia Norjan, Tanskan ja muiden valtioiden kanssa ja NATO hyväksyi lähettämään ad hoc joukkoja paikalle silloin tällöin osoittaakseen sitoumuksensa e, Islannin ilmavalvontaa kohtaan. Islanti äh, vahvisti siviilisuojaa esimerkiksi äh, uusilla rannikkovartioston aluksilla ja ensimmäinen ratkaisu oli, että perustettiin islantilainen turvallisuusvirasto, jonka äh, paikka oli Keflavikissa, mutta tämä oli ristiriitainen aihe sekä vasemmistossa että oikeistossa ja nyt tämä virasto on päätetty sulkea ja työ siirretään muihin virastoihin. Tästä vieläkin keskustellaan, mutta näyttää todennäköiseltä, että suurin osa työstä menee uudelle sisäministeriölle ja osittain ehkä rannikkovartiostolle. Yleinen määritelmä turvallisuudessa. Tässä oli, eri, oli kiinnostava edellisen hallituksen aloite nimittäin että tehdään riippumaton vaikutusten arviointi ja riskinarviointi Islannille ja tämä julkaistiin maaliskuussa 2009 ja siinä katsottiin turvallisuutta hyvin laajalti ja asiantuntevasti nostettiin esiin ongelmia, joita voisi syntyä Islannille liittyen talous- ja rahoitusturvallisuuteen, ympäristön turvallisuuteen, kyberturvallisuuteen ja niin poispäin Tätä ei ole seurannut minkäänlainen välitön toiminta, mutta tämänhetkinen hallitus on luvannut vuonna 2010 luovansa kansallisen turvallisuusstrategian, joka kattaa kaikki turvallisuuden ulottuvuudet, ja se varmaankin perustuu aika laajalti tähän riskinarvioon. Mitä tulee EU-hun ja näihin neuvotteluihin, tämä kysymys on varsin helppo, eikä meillä nyt varmaan äh, ole mitään suurempia ongelmia Islannin liittyessä YUTP. -hän. Islanti kuvastaa suurimpia tyypillisiä pohjaisia arvoja, aseista riisuntaa, rauhan edistämistä ja niin poispäin. Ja ilman asevoimiakin Islanti on ollut mukana turvahankkeista siviiliasiantuntijoiden avulla. Islanti varmastikin haluaa osoittaa selkeästi, se liittyy EU-hun äm, valtiona, jolla ei ole omia sota-asevoimia eikä se aio niitä kehittää tulevaisuudessa. Miten EUn jäsenyys sitten nähdään Islannissa? No vastaus on, että juuri koska näkemys turvallisuudesta ja puolustuksesta on ollut hyvin kapea-alainen. Vähemmistö ihmisistä ymmärtää tällä hetkellä, että EUn strateginen valta se voi antaa strategista mm, suojaa Islannille ja se voi erityisesti antaa strategista taloudellista suojaa ja mahdollisesti myös talouskuria. Ja ne, jotka vaativat EUn jäsenyyttä, eh, heille tämä strateginen eh, EUn tuki Naton lisäksi ei tässä tarvitse mennä Natoa vastaan, on argumentti, jonka ottavat hyvin vakavasti EUn näkökulmasta. Islanti ei ole kovinkaan suuri eh, strateginen etu, mutta ei myöskään suuri strateginen haitta. Islantia ei mitenkään voida verrata esimerkiksi Länsi-Balkanin maihin. Mutta eräs asia on kiinnostava, nimittäin arktisten alueiden avautuminen, koska kuten tiedätte, EU määrittelee yhä enemmän politiikkaansa arktisilla alueilla, alkoi olla siellä toimia erityisesti, ja tulee ilmastonmuutokseen ja talouskysymyksiin. Ja tässä yhteydessä Islannin asema on erittäin mielenkiintoinen ja Islanti voi hyvin olla myönteinen kumppani EUlle. Islannilla on erittäin hyvät suhteet naapurimaihinsa. Se korostaa kovasti pohjoismaista yhteistyötä ja tuntee olevansa hyvin lähellä Färsaaria ja Grönlantia ja sillä on erityiset yhteistyösuhteet niihin. Ja sillä on myös hyvin rennot suhteet äh, Venäjään, eivätkä nämä suhteet ole kärsineet siitä, että venäläisiä lentokoneita on lentänyt äh, Islannin ilmatilan yli. Mm. Ja Islannin politiikka on hyvin samantyyppistä kuin EUn politiikka. Islanti tukee EUta, kun se yrittää saada voimakkaamman roolin arktisessa neuvostossa. EU ja Islanti tekevät jo nyt yhteistyötä tällä saralla. Ne voisivat jatkaa tätä yhteistyötä ilmankin jäsenyyttä, mutta haluaisin päättää tähän asiaan että erityisesti johtuen tästä arktisesta tekijästä, vaikka Islannin puolustus ja turvallisuus eivät olekaan eh, eh, olleet menneisyydessä selkeästi yhteydessä eurooppalaiseen integraatioon, integraatioprosessiin. Nämä prosessit voitaisiin yhdistää dynaamisella ja myönteisellä tavalla tämän maailmankolkan turvallisuusagendan muuttuessa ja nyt kun syntyy uusia strategisia foorumeita. Kiitoksia. Grazie, molte grazie. A questo punto la parola... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron David Careylle. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tästä mahdollisuudesta puhua teille e, joistakin Islannin EU-jäsenhakemuksen taloudellisista vaikutuksista. Ensinnäkin haluaisin puhua EUsta mahdollisena liittyä euroalueen. Sitten haluaisin puhua yhteisestä kalastuspolitiikasta ja maatalouspolitiikasta ja siihen liittyvistä huolenaiheista ja sitten kasvu- ja vakaussopimuksesta. Alkuperäinen syy Islannille hakea EUn jäsenyyttä – oli eh, mahdollisuus eh, liittyä euroalueeseen. Teltiin, että eh, talouskriisi vahvistui sitä kautta, että ei päästy käsiksi EKPn hätärahoitusmahdollisuuksiin. Islannin pankilla oli rajoitettu pääsy näihin apuihin äh, tytäryhtiöiden kautta euroalueella, mutta Islannin pankeilla oli likviditeettiongelmia, koska niitä pidettiin maksukyvyttöminä ja siksi e, se e, eivät päässeet tukkurahoitusmarkkinoille, josta ne olivat hyvin riippuvaisia. Ja tämä äh, vahvistui, kun pankit romahtivat lokakuussa 2008. Eräs myönteinen äh, oman valuutan aspekti oli se, että äh, valuutan arvon alu, alentuminen liittyi reaalitalouteen. Ja tässä näkyy, että tuonti väheni huomattavasti kysynnän vähentyessä ja vienti äh, osuutena BKTstä kasvoi. Tässä näkyy myös, että kilpailukyvyn vähentyminen äh, kääntyi päälaelleen tämän arvonalennuksen takia. Vaikka jos oltaisiin oltu eurossa, niin tämä ei olisi varmaankaan vaikuttanut suuresti eh, siihen talouskriisiin, joka eh, Islannissa oli, mutta eurolla on kuitenkin huomattavia etuja Irlannille ja eh, Islannille ja tässä yksi mahdollisuus olisi äh, erityisesti kaupan vahvistaminen äh, euroalueen kanssa ja se alentaisi myöskin valuuttariskiä ja inflaatioriskiä. Tällaiset alhaisemmat korkotaso kannustaisi suurempaan tuottavuuteen. Kuitenkin Islanti ei ole osa optimaalista eurovaluutta-aluetta. Jos katsotte tätä taulukkoa, niin näette, että korrelaatio erilaisten shokkien välillä, kysyntäshokkien ja tarjontasokkien välillä ei, ei korreloi. Tässä on horisontaalisella akselilla – kysyntä ja vertikaalisella tarjonta. Ja tässä näkyy, että korrelaatiota euroalueen kanssa ei ole, mutta itse asiassa tämän tilastoanalyysin kautta Islanti sopisi paremminkin Ruotsin kruunu valuutta-alueeseen. Ja Islanti ei myöskään ole hyvin sopeutunut euroalueeseen verrattuna esimerkiksi Ranskaan ja Saksaan. Kuitenkin on mahdollista Islannin kaltaisille maalle olla menestyksekäs euroalueen jäsen, koska sillä on hyvin joustavat työmarkkinat ja tällä tavoin voitaisiin tehdä ne tarpeelliset vaihtotaseen muutokset, joita sen täytyisi tehdä. Tärkeä kysymys neuvotteluissa on ovat kuitenkin kalastuskysymykset. Islannilla Islanti on hallinnoinut kalavarantojaan hyvin kestävällä tavalla ja kun katsotaan tätä ensimmäistä kaaviota, niin tässä näkyy, että pyynnit Islannissa seuraavat tieteellisiä neuvoja hyvin tarkkaan. Tässä on kyse turskan pyynnistä, kun taas äh, Pohjanmerellä äh, kansainvälinen merentutkimusneuvosto on vaatinut moratoriota vuodesta 2001, mutta kuitenkin pyynnit ovat olleet paljon suurempia kuin nolla. Äh, ja erona Islannissa on se, että kaikki pyydetty kala on tuotava maahan mikä ei ole, tämä tilanne ei ole sama muualla. Mahdollisuus olisi tämä tuottajakohtainen siirrettävä kiintiö. Vaikuttaa siltä, että jotta Eräs toinen asia on se, että kalastus on hyvin tärkeä. Islannilla se on 40 prosenttia viennistä, 8, äh, 9 prosenttia BKTstä. Ja Islannille olisi tärkeää pitää yllä tämän äh, resurssin arvoa. Ähm, takien olisi pysyttävä, niiden täytyisi olla tieteellisiin tutkimustuloksiin perustuvia. Eräs toinen kysymys Islannin on yhteinen maatalouspolitiikkaa ja siihen liittyminen tässä äh, näette, että äh, maatalouden suoja on hyvin korkea Islannissa taloudellisista näkökulmasta yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyminen olisi tehokasta Islannilla. Se vähentäisi äh, maatalouden protektionismia EUn tasolle ja tällä tavoin resursseja voitaisiin siirtää mm, tehokkaampaan toimintaan. Se alentaisi ruoan hintaa ja myöskin tulonsiirtoja maanviljelijöille. Tämä ei ole poliittinen tilanne Islannissa. Islannin poliittinen luokka yrittää neuvotella ähm, mahdollisuutta pitää yllä korkeaa suojan tasoa maanviljelijöille. Toinen kysymys, jonka mainitsin, on se tosiseikka, että Euroopan unionissa – Islannin täytyisi noudattaa kasvu- ja vakaussopimusta. Tämän ei tulisi olla kovinkaan vaikea Islannille. Sillä oli hyvää finanssipolitiikkaa ennen kriisiä ja se on nyt toteuttamassa hyvin tiukkaa konsolidointiohjelmaa IMFn puitteissa tulisi olla ylijäämää vuoteen 2013 mennessä ja myönteistä kasvu- ja vakaussopimuksessa on se, että sillä voitaisiin ylläpitää budjettikuria sen jälkeen, kun tämä imf ohjelma on päättynyt. Liittyminen on hyödyllistä Islannille, jos kalastuskysymykset voidaan ratkaista. Kiitoksia. Grazie. Questo punto la parola alla Kiitoksia. Nyt puheenvuoro Euroopan komissiolle. Alejandra Granje. Kiitos. On ilo olla täällä tänään ja aion oikeastaan antaa teille tällaisia yle- kommentoida näitä kommentteja, enkä äh, viittaa sillä tavalla minkään yksittäiseen puheenvuoroon. Olemme todella iloisia siitä, että tämä äh, valiokunta ja tämä äh, seminaari auttaa meitä tämän Islantikeskustelun suhteen, joka on hyvin tärkeä. Yritän kertoa teille ja antaa hyvän syyn sille, miksi Islannin ja EUn pitäisi olla kiinnostuneita toisistaan. Tämä on ilmaistu artiklassa 49 ja artiklassa 2 Euroopan unionin sopimuksista. 39 sanoo, että mikä tahansa eurooppalainen valtio, joka kunnioittaa arvoja, joihin viitataan artiklassa 2, ja sitoutuu äh, viemään niitä eteenpäin, voi hakea Euroopan unionin jäseneksi. Artikla 2 sanoi, unioni on perustettu ihmisen kunnioittamisen, vapauttamisen, demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Tähän sisältyy myös ihmiset, jotka, jotka kuuluvat vähemmistöön ja että yhteiskunnassa on monimuotoisuutta, solidaarisuutta, yhtäläisyyttä miesten ja naisten kesken. Islanti sopii täydellisesti tähän liittymisparadigmaan. Se kuuluu tähän malliin ja se on jo hyvä, erittäin hyvä syy, miksi EU on kiinnostunut Islannista ja Islanti EUsta. eu toimielimet ovat todenneet tämän silloin, kun Islanti esitti liittymishakemuksensa. Kun tarkastellaan Kööpenhaminan kriteereitä, totesimme, että Islanti toteuttaa tai saavuttanut jo poliittiset kriteerit, samoin kuin taloudelliset kriteerit. Islanti täyttäisi myös suurimman osan Äh, yhteisön lainsäädännön kriteereistä sen vuoksi, että se on vuodesta 1995 lähtien ollut äh, Euroopan talousalueen jäsen ja sillä tavalla se jo on toimeenpannut äh, suurimman osan yhteisön lainsäädännöstä. Toki meidän pitäisi käydä tämä screening-prosessi lävitse, jotta voisimme selvittää, kuinka paljon epätäydellisyyksiä löydämme lainsäädännön toimeenpanossa, mutta suurin osa on jo toimeenpantu katsoessani tätä nyt haasteiden kannalta, mitkä ovat e, Islannin mahdollisuudet EU:ssa. Suurimmat haasteet tulevat olemaan lainsäädännön laajuudessa. Lausunto, edistys, raportti ja ensimmäisen kolmen luvun läpikäyminen on osoittanut jo sen, mitä epäilimme. Nimittäin Islannin ongelmat ovat vain muutamassa luvussa. Ja mitkä ovat nämä luvut sitten, jossa meillä on ongelmia? Maatalous, kalastus, ympäristö. Nämä ovat nämä suurimmat ongelmat, kun taas jotkut luvut, joista olemme puhuneet täällä, yhteinen ö, turvallisuuspolitiikka, ö, ei tule aiheuttamaan mitään ongelmia. Kysymys on vain siitä, että valmistaudutaan osallistumaan. Kalastus tulee todennäköisesti olemaan kaikkein arkaluontoisin osa näitä neuvotteluita. Nythän on sanottu jo, että Islannilla on hyvin edistynyt kalastushallintapolitiikka, jossa on jo mukana osia kestävän kalastuksen politiikasta. Siitä huolimatta Islannin täytyy avata kalastussektori ja toimia yhteisön lainsäädännön mukaan, johon liittyy esimerkiksi pääoman ja palveluiden vapaa liikkuvuus, joka eh, ei tällä hetkellä ole voimassa kalastusalalla, ja tämä tulee olemaan suuri uudistus. Olemme uudistamassa yhteistä kalastuspolitiikkaa, jossa tulee tapahtumaan muutoksia. Ja Islannin täytyy näitä sitten noudattaa, jos se liittyy sitten maatalousluku tulee aiheuttamaan ongelmia, mutta ne tulevat olemaan luonteeltaan hieman erilaisia. Islannin täytyy valmistautua maatalouspolitiikkassaan ja sen täytyy perustaa ne toimielimet, joita tähän politiikkaan tarvitaan. Islanti ei halua toimeenpanna yhteisön lainsäädäntöä ennen liittymistä. Ja on ongelma, jos ei halua valmistautua lainsäädännön toimeenpanoon ennen kansan äänestämistä. Mutta tämä on vain haaste ja poliittinen valinta. Mitä tulee sitten ympäristölukuun, valaiden kaupallinen pyynti on yksi Ja tämän asian täytyy käsitellä kansainvälisessä vallaskomiteassa. Islannilla on erilaisia mielipiteitä ja tästä täytyy puhua Islannin kansalaisyhteiskunnankin kanssa. Voivatko nämä suurimmat haasteet ratkaista? Toki ne voidaan ratkaista. Se, mitä vaaditaan, on poliittinen tahto. Poliittista tahtoa Islannin kansalaisilta tukea Islannin hallitusta näissä valinnoissa. Sitten muut haasteet, jotka eivät suoraan liity lainsäädäntöön. Niitä on kaksi. Yksi on taloudellinen tilanne Islannissa ja toinen on Safe. Taloudellinen tilanne, kuten on jo sanottu, IMFn ohjelma on käynnissä. Neljäs maksu osuus on toimitettu tällä viikolla Islantiin, joten taloudellinen tilanne on vielä heikko, mutta se on paranemaan päin. ISAFista on tällä hetkellä luonnossopimus Islannin, Alankomaidon ja Yhdistyneen kuningaskunnan kesken ja toivomme, että Islannin parlamentti ratifioi tämän pian, jolloin nämä kaksi suurta haastetta vain tällaisia väliaikaisia lyhyen aikavälin haasteita. Mutta sitten on myös muita haisteita. Ja luonnollisesti makrillikysymys on ratkaistava. Meidän on Islannin on annettava parempaa ö, tietopohjaista informaatiota ö, kansalaisilleen. Tämä on hallituksen tehtävä. Me emme voi viedä tätä keskustelua korkeammalle tasolle. Sitten äh, mitä tulee Islannin mahdollisen liittymiseen EU-hon? Islannin liittyminen EU-hun äh, mahdollisuudet ovat äh, hyvät, todennäköisesti parhaat kuin millekään muulle liittymismaalle. Mutta tuleeko tämä liittyinen tapahtumaan? Uskon, että vain Islanti pystyy tähän vastaamaan. Ja tämä on Islannin valinta. Kiitos. Bene, a questo punto la parola al rappresentante... No niin, nyt annan puheenvuoron Islannin edustajalle Euroopan unionissa. Edustaja, herra Hänigen. thank you very much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin haluaisin kiittää Afetia ja puheenjohtajaa kutsusta osallistua tähän kuulemistilaisuuteen. Euroopan parlamentin rooli on todella tärkeä, kun määritellään laajentumisprosessin demokraattisia ulottuvuuksia, samoin kuin Altingin toiminta on tärkeä meidän kannalta. Haluaisin myös osoittaa kiitosta näistä puheenvuoroista, jotka äh, täällä pidettiin, erityisesti nämä kolme pääpuheenvuoroa, ne olivat erittäin mielenkiintoisia. Ja voin olla samaa mieltä suurelta osin näistä, analyysien, näistä analyyseistä. Haluaisin nyt arvioida sitä, missä tilanteessa meidän hallintomme on tässä vaiheessa, jos tarkastellaan tilannetta tähän mennessä. 17. heinäkuuta 2009 Islanti jätti hakemuksensa. 2010 ne neuvottelut aloitettiin. Arviointiprosessi on nyt täydessä käynnissä. Yhteisön lainsäädäntöä esitellään kappale kappaleelta asiantuntijoillemme ja me selitämme, miten toimimme Islannissa. Työ etenee hyvin, hyvin tarkkaa pohdintatyötä tehdään kummallakin puolella. Arvostamme kovasti hyvää, erinomaista yhteistyötä komission kanssa ja hyödymme tästä hyvin järjestäytyneestä e, prosessista, EUn liittymä, liittymisprosessista, joka toimii hyvin. Me hyödymme myös siitä, että vaikka hallintomme on hyvin pieni, jotkut meidän ministeriöistämme ovat ehkä samankokoisia kuin naapurimaiden ministeriöiden osastot, mutta tästä huolimatta meillä on useita hyvin päteviä asiantuntijoita ja nämä ovat asiantuntijoita, joilla on 11 vuoden kokemus sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanosta. Ja tämä johdattaa minut toiseen tärkeään kysymykseen, koska kuten tiedätte, Islanti on jo hyvin lähellä EUn yhteisön lainsäädäntöä monella alalla. En nyt mene yksityiskohtiin, kollegamme mainitsi jo siihen, että olemme asosioituneet Schengeniin myöskin oikeus- ja sisäasiat, kuten Alison Bales mainitsi myös se kysymys, että melkein kaikki yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lausunnot ovat sellaisia, että voimme niitä tukea. Me olemme myös tehneet poliittisen sopimuksen EUn kanssa, että panemme täytäntöön päästörajoituksia – kun on päästy kansainväliseen sopimukseen ilmastopolitiikasta. Ja me olemme myös sanoneet, että aiomme noudattaa kunnianhimoisimpia tavoitteita päästövähennyksissä. Ehkä sivuseikkana, mutta olemme ehkä myöskin erikoinen akiavaltio, koska olemme useita miljoonia euroja viime vuosina käyttäneet taloudellisten ja sosiaalisten epätasa-arvoisuuksien poistamiseen EU:ssa. Kuten on sanottu, täällä on useita hankalia lukuja, ne on jo täällä mainittu. Olen varmasti samaa mieltä siitä, että kalastus on keskiössä. Aluepolitiikka ja rahapolitiikka ovat myöskin avainkysymyksiä, mutta niissä kyse on enemmänkin teknisistä ongelmista, ei niinkään poliittisista. Mutta kaikilla näillä aloilla, erityisesti maataloudessa, joka on avain kysymys ja kalastuksessa, althingin lausunto tulee meitä ohjaamaan. Altingihän on Islannin parlamentti. Ja se määrittelee ne puitteet, joiden sisällä me neuvottelemme. Sitten muutama sana julkisesta mielipiteestä. Pardul Thurvaldson mm, mm, hyvin kuvasi julkista mielipidettä. Hän mainitsi, että viime vuoden loppuun mennessä silloin järjestetyssä kyselyssä 63 prosenttia kansalaiset halusi jatkaa liittymisprosessia. Hallituksen tavoitteena on varmistaa mukaan ottava ja avoin liittymisprosessi, jossa annetaan tasapainoista ja kattavaa tietoa julkisuudessa. Euroopan parlamentti on aivan oikein korostanut sitä, että on tärkeää, että kansalaiset saavat riittävästi tietoa. Me olemme tietoisia tästä. Helsinki on tässä moottorina, hallinto toimii sen valvonnan alaisena, mutta haluan kertoa teille lyhyesti, mitä nyt tehdään. Pääneuvottelija ja hänen tiiminsä on jo vierailut suurimmissa asutuskeskuksissa Islannissa ja jatkaa tätä toimintaa, keskustelee ihmisten kanssa heidän huolenaiheestaan. Lisäksi on luotu interaktiiviset nettisivut, johon jokainen voi lähettää kysymyksiä tai kommentteja kaikista neuvotteluluvuista ja saada nopeasti vastauksen, kattavan vastauksen huoliinsa ja kysymyksiinsä. Ja toivotaan, että tällä tavoin yhdessä se, mukaan osallistuvien neuvottelujen kautta kansalaiset saavat tietää todellakin tarkkaan näistä neuvottelusta ja siitä, mitä EU-jäsenyyteen liittyy. Ja toivottavasti eurofiktiosta voimme tehdä eurofaktoja. Euroopan parlamentin kiinnostus on erittäin tärkeää ja tervetullutta. EU-Islannin yhteisparlamentaarisen valtuuskunnan perustaminen oli erittäin tärkeää sekä symbolisesti, mutta myös ihan käytännön kannalta. Tällaiset vastavuoroiset vierailut lisäävät tietoa korkeammalla demokratian tasolla EU:ssa e-, ja Islannissa. Nyt kun tämä arviointiprosessi päättyy kesäkuussa, toivomme, että voimme avata joitakin lukuja. Tietenkin prosessilla täytyy olla oma dynamiikkansa. Me emme ole tässä mitenkään kiireessä ja haluamme tietenkin edetä omien meritiemme pohjalta. Äh, kollegani mainitsi makrillikysymyksen, se on tärkeä kysymys. Äh, Islanti on yksi äh, näistä neljästä rannikkovaltiosta, joka yrittää todellakin ratkaista tätä, mutta muistakaa, että tässä on mukana neljä rannikkovaltiota ja se on kaikkien vastuulla päästä ratkaisuun. Me aiomme tehdä parhaamme mutta me pidämme sitä kysymyksenä, joka liittyy tähän foorumiin eikä mitenkään liittymisprosessiin. Lopuksi tämän ovat jo useammat kumppanit täällä maininneet. Islannilla on se poliittinen ja kulttuurillinen voima, jota tarvitaan valtiolta, joka haluaa osallistua eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ja kuten ulkoministerimme sanoi lausunnossaan, ensimmäisessä liittymiskonferenssissa yhteisen maaperän löytyminen kunnioitan Islannin etuja ja EUn yhteisiä tarpeita on haaste, e, mutta olemme optimistisia sen suhteen. Kiitoksia. Grazie molti. E dopo gli interventi del... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Con molte scuse, la parola Graham Avery. Pyydän anteeksi puheenvuoros vielä Graham Everille. Volevo dare la parola, ero ansioso di dare la parola al relatore. <laughs> Olisin jo kyllä halunnut antaa sen puheenvuoron esitellä, mutta olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kaikki muut puheenvuorot ovat kattaneet kaikki asiat hienosti, joten mitäs minulla on tähän liitettävää? Minulla on pitkä kokemus laajentumisista. Yli 40 vuotta sitten olin äh, nuorimpana neuvottelijana brittien neuvotteluissa, kun liityttiin nyt olen aktiivisena tässä think tank-yhteisössä ja olen kiinnostunut Islannista. Se, mitä minä voin nyt tehdä tässä viidessä minuutissa, joka minulla on, on asettaa Islannin liittymiskysymys laajempaan kontekstiin, historiallisempaan kontekstiin. Ja haluaisin tehdä tässä kolme nopeaa huomiota. Ensinnäkin tämä laajentumisprosessi, sitä vie hakijamaat eteenpäin. Se syy, miksi meillä on laajentumispolitiikkaa, on, että eurooppalaiset naapurit koputtavat ovelle ja pyytävät saada liittyä. Me Euroopan unionin toimielimissä, me emme koskaan lähetä ihmisiä hakemaan uusia jäseniä, emmekä me pyytäneet Islantia hakemaan jäsenyyttä. Olemme iloisia siitä, että he näin tekivät, mutta se on heidän omasta aloitteestaan. No, mitä tämä merkitsee? Tämä merkitsee kahta asiaa mielestäni. Ensinnäkin meillä on oikeus olettaa, että Islanti hyväksyy Euroopan unionin perusperiaatteet, yhteisön lainsäädännön, unionin tavoitteet ja tämä koskee kaikkea mukaan lukien maatalous- ja kalastus johon me toki voimme mahdollisesti tehdä tiettyjä erityisjärjestelyjä huomioiden Islannin erityiset ongelmat, mutta opt-out-vaihtoehtoa ei ole. Kun mainitsen opt-outin, niin voin mainita, että jotkut jäsenvaltiot ovat euron ja Schengenin ulkopuolella, mutta Islanti kuuluu jo Schengen-alueeseen ja haluaa liittyä euroon. Toinen vaikutus laajentumispolitiikasta ja siitä, että kyseessä on Islannin oma aloite, on se, että poliittiset voimat Islannissa, jotka ovat pyytäneet jäsenyyttä, heillä on oikeuksia ja vastuuta. Hallituksella on oikeus suojella ja puolustaa omia etujaan näissä neuvotteluissa, mutta sillä on myös velvollisuus selittää omalle kans- väestölleen ja kansalaisille, miksi jäsenyys olisi strateginen intressi Islannin kansalle, luonnollisesti mikäli neuvottelut päättyvät menestyksekkäästi. Henkilökohtaisesti toivon, että kansanäänestyksen lopputulos on kyllä, eikä seurata Norjan polkua, joka kaksi kertaa lähti äh, allekirjoittamaan äh, liittymissopimuksen hakemus, hakemuksen ja sitten kansalaiset sanoivat ei. Ja syy, miksi kansalaiset äänestivät ei, oli kalastusongelmat. Toinen asia, on se, että Islanti on hyvin erilainen muista hakijoista. Se on erilainen kuin muut maat, jotka tällä hetkellä ovat hakuprosessissa, eli Turkki ja Länsi-Balkanin maat. Ja se on erilainen myös kaikista muista ehdokkaista, joita meillä aikaisemmin on. Se on erilainen kuin muut pohjoismaat, jotka ovat liittyneet. Mainitsen vain, että Islanti on kaikkein pienin maa, joka koskaan on hakenut jäsenystä, 320 000 asukasta. Se on täysin erilainen maa kuin Turkki. Se olisi pienin jäsenvaltio. Se on myös rikkain maa, joka koskaan on hakenut jäsenyyttä. Ennen äh, finanssikriisiä Islannilla oli korkein BKT Euroopassa ja sillä on yhä vielä korkea BKT per äh, henki. Ja se on ensimmäinen kandidaatti, joka on ollut 16 vuotta Euroopan talousalueen jäsen. Tämä ero merkitsee sitä, että meidän täytyy ottaa tämän er, erittelyperiaate vakavasti. Tämä merkitsee sitä, että sovellamme kaikkia periaatteita kaikkiin jäsenehdokkaisiin, mutta otamme huomioon Islannin erityispiirteet. Yksi esimerkki. On täysin selvää, että Islannilla on hallinnollinen kapasiteetti toimeenpanna EUn lainsäädäntö myös maatalous- ja kalastusalalla. Se on toimeenpannut jo puolet yhteisön lainsäädännöstä, joten meidän ei tarvitse tehdä tätä stressitestiä Islannille samanlaajuisesti kuin Balkanin maille. Ja kolmas ja viimeinen asia on se, että Islanti ei ole erilainen, vaan kaukainen maa ja sitä ei oikein ymmärretä tarpeeksi hyvin. Te ehkäpä ymmärrätte Islantia paljon paremmin kuin monet tämän huoneen ulkopuolella. Maa on monimutkainen ja hankala maa ymmärtää. Se on täynnä paradokseja, se on hyvin nuori valtio. Se oli viimeinen Euroopan alue, jonka viikingit kansoittivat. Mutta samanaikaisesti sillä on vanhin parlamentaarinen kokous ja vanhin kirjallisuus Euroopassa, joten se on hyvin eurooppalainen maa, vaikkakin se on erilainen. Me emme tiedä, sanooko Islanti kyllä liittymiselle. Historialliset ja poliittiset seuraamukset Islannille, sanoisi sitten ei tai kyllä, voi olla hyvin tärkeätä. Mutta Islanti selviää unionin ulkopuolella. Mikäli Islanti sanoo ei, se ei muuta kovinkaan paljon tai ylipäätään Euroopan historiaa tai rakenteita, mutta siitä huolimatta minä uskon, että se olisi sääli, se olisi tyhmää, mikäli pieni sivilisaatio kieltäisi meidät, torjuisi meidät. Ja periaate, is, periaatteena Islannin neuvotteluissa meidän täytyisi toimia rakentavalla ja ymmärtäväisellä tavalla ja auttaa islantilaisia saamaan kyllä äänet kansalaisiltaan. Kiitos. Grazie. Questo punto davvero. Kiitoksia. Nyt todellakin annan puheenvuoron esittelijälle. Preda, olkaa hyvä. Mulțumesc mult, domnule președinte. I speak Romanian. Aș vrea, înainte de toate, să le mulțumesc invitațiilor pentru că au acceptat să vină astăzi în... Haluan kiittää tämän aamupäivän puhujia siitä, että he ovat tulleet tänne parlamenttiin. Tämä tapaaminen on ollut hyvin mielenkiintoinen ja uskon, että se on myös hyödyllinen tälle mietinnölle, jota nyt AFET-valiokunnan nimissä laadin. Kysymys on Islannin mahdollisesta liittymisestä Euroopan unioniin. Tämä, tästä puhutaan todennäköisesti helmimaaliskuussa täällä parlamentissa ja toivon, että huhtikuussa siitä voidaan sitten äänestää täysistunnossa Strasbourgissa. haluaisin ihan lyhykäisesti ottaa hieman kantaa siihen, mitä täällä on sanottu. Ja sitten minulla on myös jokunen kysymys teille. Ensinnäkin haluaisin kiittää Torhalssonia siitä, että hän selkeästi esitteli tämän kontekstin, missä Islanti sijaitsee suhteessa EU-hun. Nämä olivat hyvin mielenkiintoisia, varsinkin siltä osin, kun oli kysymys Islannin eh, liittymisestä eh, unioniin. Ja että siellä on yksi poliittinen puolue, joka selkeästi tukee tätä ajatusta, eli sosiaalidemokraatit. Sama oli tilanne silloin, kun Islanti liittyi Euroopan talousalueeseen. Lähtökohta ei aina ole helppoa. Sitten haluaisin kiittää myös Alison Balesia. Hän hyvin selkeästi selvitti, mikä on Islannin strateginen asema. Ja sanottiin, että unionilla on tarve laajentua tuonne arktiseen suuntaan, arktiseen politiikkaan, kuten myös aikaisemmin täällä on sanottu. Ja Tämä on asia, joka tulee varmasti vielä monen kertaan esiin tulevaisuudessa. Sitten haluaisin myös kiittää David Careyä erittäin mielenkiintoisesta alustuksesta. Tässä oli kysymys näistä Islannin eh, vaikutuksista, näistä vaikutuksista Islannille, jos se liittyy positiiviset ja negatiiviset. Ja myös eh, näistä symbolisista vaikutuksista. Haluaisin esittää kolme kysymystä. kaikille puhujille. Ensinnäkin äh, Rova Bales, te painotitte näitä suhteita, Islannin suhteita Venäjän kanssa. Sillä on myös erinomaiset suhteet Kiinaan. Minä haluaisin myös äh, reagoida herra Averyin joka vertasi Islantia muihin maihin, jotka ovat liittyneet EU-hun. Maat, jotka ovat liittyneet, niillä on ollut myös erityissuhteet Venäjään tai itse asiassa Neuvostoliittoon. Tiettyjä jännitteitäkin toki. Mutta nyt tilanne on eri, koska Islannilla on hyvät suhteet Venäjään. Onko Venäjälle tärkeää, että Islanti liittyy tai ei? Tämä minua askarruttaa. Ja, ja kun ajatellaan tätä pohjoista ulottuvuutta, mikä on Venäjän osuus tässä ja miten se vaikuttaa arktiseen alueeseen, mikäli Islanti liittyy tai ei. Toinen kysymys, äh, sen esittäisin herra Torhaussonille. Maanantaina muistaakseni on äänestys Ice safe, sopimuksesta, tämä sopimusluonnos, joka on sovittu Alankomaiden ja iso britannian kanssa. Mitkä skenaariot tässä ovat mahdollisia? Kansalaiset Islannissa, julkinen mielipide voisi keskittyä tämän jälkeen sitten paremmin unionin liittymiseen. Mutta toisaalta sitten tämän sopimuksen jälkeen tuleeko ja julkinen mielipide olemaan ihan erilainen liittymiseen. Ja sitten mitä tulee tähän liittymisen liittyviin tunteisiin ja symboleihin ja muihin, miten tähän tullaan reagoimaan EUn toimielimissä? Jotkut poliittiset puolueet vastustavat liittymistä ja sanovat, että Euroopan unioni haluaa sekaantua kansallisiin kysymyksiin, mikä on huono asia. Puhutaanko tästä Islannissa? Euroopan läsnäolo Islannissa, pidettäisinkö sitä nyt jonkinnäköisenä propagandana? Kiitos. Grazie. A questo punto raccogliamo le domande. Kiitoksia. Nyt otamme mukaan nämä muut kollegat, te saatte kaksi minuuttia puheaikaa. Gomes, Cornelissen, Ferm ja Tanok saavat nyt puheenvuoron. Gomes, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia erittäin mielenkiintoisista esityksistä. Minä tulen toiselta Euroopan reunalta, Etelä-Portugalista. Ja minua askarruttaa ja samanaikaisesti olen iloinen siitä, että keskustelemme Islannin liittymisestä EU-hun. Oh, olen yllättynyt, koska voin ymmärtää, että se johtuu rahoituskriisistä, että tavallaan islantilaiset olivat sitä mieltä, että olisi turvallisempaa heille liittyä tähän kriittiseen massaan EU-hun, mutta toisaalta olen yllättynyt, koska on useita EU-ssa, eh, jotka ovat tyytymättöä siihen, että EU ei ole toiminut hyvin tässä asiassa. On jopa ihmisiä, jotka keskustelevat siitä, että eh, tulisi eroa EU-sta. Tämä ei ole minun näkemykseni, minä en ole tätä mieltä olin yllättynyt, kun 2008-2009 osallistuin NATO-yhteisparlamentaariseen kokouksiin ja näin islantilaisia kollegoja, diplomaatteja siellä ja parlamentin jäseniä siellä, jotka olivat todella kauhuissaan niistä toimista, joita Islantiin on ryhdyttävä yhdistyneiden kuningaskunnan ja muun vaatimuksesta, jotka pitivät, ja pitivät näitä terroristeina. Ja saatoin tuntea kyllä sympatiaa islantilaisia kohtaan. Minä saattaa johtua siitä, että olen portugalilainen, koska Portugalissa todella suurella ruokahalulla syömme islantilaista turskaa ja meillä on pitkät suhteet vuosisatojen yhteistyö Turskan pyynnissä, joten neuvoni perustuu portugalilaiseen kokemukseen. Islantilaisten tulee olla tiukkoja neuvotteluissaan edustaan liittyessään EU-hun kalastuksen ja maatalouden saralle. Tästä komissio ei ehkä ole iloinen, mutta se on ainakin ohje hyvälle EUn jäsenelle, jäsenelle, joka sitten mielellään on EUn jäsen. Kiitoksia. Okay. Uh, the second one, uh, Cornelissen. Suuri Islannin uh, edistäjä. Uh, seuraavaksi Cornelissen. Um, Kiitos. Haluaisin esittää yhden kysymyksen kalastuspolitiikasta. Monet teistä ovat korostaneet, että tämä tulee olemaan se ehkäpä kaikkein ratkaisevin tekijä mahdollisessa liittymisessä. Islannin täytyy saada tästä kunnon sopimus aikaan. Herra Avery sanoi, että mitään opt-out-mahdollisuutta ei pitäisi olla. Minä taas ajattelin, jos ajatellaan Islannin kalastuspolitiikan tavallaan määrällistä määrää, että opt-out voisi olla yksi hyvä ajatus. No, Euroopan komissiolta ja herra Carrolltä, mitkä ovat vaihtoehdot? Onko opt-out vaihtoehto? Mitä muita mahdollisia vaihtoehtoja voisi olla sitten, jotka jättäisivät Islannin kalastuspolitiikan rauhaan tarpeeksi suurissa määrin niin, että Islanti voittaisi tässä. Ferm, please. Kiitoksia kollega Färm. Göran Färm, I'm a substitute member of this. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen varajäsen tässä valiokunnassa, mutta olen budjettivaliokunnan täysjäsen ja olen siellä esittelijänä laajentumisesta. Olen ruotsalainen sosiaalidemokraatti, joten ehkä ymmärrän jotakin näitä pohjoismaisia kysymyksiä ja tuen sisarpuoluettani sosiaalidemokraattia Islannissa ja heidän EU-pyrkimyksiään Äh, voisin nyt siihen, mitä kollega Cornelisen sanoi. Me kaikki tiedämme, että kalastus ja maatalous ja ehkä jotkut muutkin alat voisivat olla ongelmallisia neuvotteluissa, mutta minun kysymykseni on hiukan tarkempi. Onko Islannin hallituksessa tai parlamentissa jo tehty päätöstä siitä, että pyydettäisiin tiettyjä opt-outteja olisiko muita aloja, jos haluatte poikkeuksia EUn yhteisön lainsäädännöstä, siirtymäaikoja ja niin poispäin. Voisitteko puhua hiukan tarkemmin? Tämä on myös kysymys komissiolle. Voimmeko nyt jo nähdä, missä kohdin neuvotteluissa ongelmat ovat tarkemmin, eikä näin vain yleisesti kalastuspolitiikka? Minne haluaisitte näitä optautteja? Kollega Tannok, prego. Sitten Tannok, olkaa hyvä arvoisa uh, puhemies Kiitos kiittäisin teitä tästä aloitteesta ja tästä panelista ja kaikista puheenvuoroista ja erittäin viisaista ja kokeneista sanoista Graham Averilta. Minä tulen maasta, jolla on hyvin läheiset historialliset suhteet Islannin kanssa eli yhdistyneestä kuningaskunnasta. Kun minä olin Oxfordissa lääketieteen opiskelija monta vuotta sitten, meillä oli islantilaisia lääketieteen opiskelijoita eh, siellä ja koska Reykjavikissa ei silloin ollut lääketieteellistä. Ja sitten meillä oli 70-luvun tämä lyhyt turskasota, mutta siitä on jo kauan. Minä toivon todellakin, että he sanovat kyllä kansanäänestyksessä, mutta tämä tulee olemaan hyvin tiukka taistelu. Ja tilanne tulee olemaan hyvin samankaltainen kuin aikoinaan Maltassa, hyvin pieni jäsenvaltio, jossa oli myös hyvin jakautunut äh, näkemys kansan keskuudessa, mutta asiat ovat järjestyneet sen jälkeen. Koskapa tulen kotimaastani ja kaltaisestani puolueesta, niin minä uskon kalastuspolitiikan uudistukseen ja minä toivon, että Islannin liittymisprosessi johtaisi eh, ainakin suuriin poikkeuksiin ja siihen, että on pakko muuttaa eh, kalastuspolitiikkaa, jos ei muuten että se on ollut tällainen vararikkopolitiikkaa, mutta myös se, että jos sitä saadaan muutettua, niin silloin ehkäpä mahdollisesti Norjakin jossain vaiheessa liittyy, jos kalastus ei ole este esimerkiksi Norjan kaltaisille maille, joka olisi hyvin tervetullut meidän kerhoomme tulevaisuudessa. Minä olen ECR-ryhmän varjoesittelijä. Minun ryhmäni tukee Islannin jäsenyyttä, jos Islanti sanoo kyllä. Minä esittelen myös Montenegron jäsenyyshakemusta, joka on myös pieni maa, joka jolla on myös hyvin pienet hallinnolliset voimavarat ja se on huomattavasti kauempana kuin Islanti, koska se ei ole etan jäsen. Olen helpottunut, kun kuulin, että ISAFE-ongelma – on todennäköisesti täysin ratkaistu nyt, kun on saatu sovittua matalista koroista velkojen maksuun ja myös makriliongelman ratkaisusta. Se, mikä minua hieman ärsyttää, on se, kun komissio antaa tällaisia kategoriallisia lausuntoja, enkä minä tiedä mille oikeusperustalle Islannin pienimuotoinen valas, valaanpyynti pyynti sitten rikkoisi lainsäädäntöämme. Minun mielestäni, minä uskoisin, että tämä on ihan yleinen kanta yhteisessä kalastuspolitiikassa ja moratorion käyttö on ehkä ihan hyvä asia, mutta samanaikaisesti, jos sitten sanotaan, että tässä rikotaan yhteisön lainsäädäntöä, haluaisin tietää, mistä he tämän tempaisivat, koska eihän se tarkoita sitä, että kaikki tällaiset yhteiset kannat, joita ulkopolitiikassa on sovittu, että ne sitoisivat etukäteen jo hakijavaltioita. Sitten haluaisin myös kuulla hieman enemmän tästä Islannin ulkopolitiikasta. Eikö se ole enemmän tällainen läntinen lähestymistapa, vaikkakin heillä on läheiset suhteet Venäjän ja Kiinan kanssa. En ollut sitä tietoinen, se on hyvin mielenkiintoista, mutta en minä äh, usko, että tällä on mitään tekemistä ja toivon, että se ole mitään tekemistä liittymisprosessissa. Bene, eh, non ho altre richieste, quindi... No niin, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten Puhujat voivat nyt vastata näihin kysymyksiin, joita kollegat ovat esittäneet. Saatte kaksi minuuttia vastausaikaa. Voitte tietenkin itse päättää, kuka vastaa ensimmäisenä ja mihin kysymyksiin. Sillä välin, kun teitte tämän vaikean päätöksen, niin kerron kollegoille, että päätöslauselmaesitys Predalta koskien Islantia käsitellään niin, että sitä lyhyesti keskustellaan AFET-valiokunnassa 10. päivä helmikuuta. Kiitoksia, kiitän teitä kaikkia ja nyt haluaisin jättää puheenvuoron sille, joka sitä haluaa käyttää. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vastata tähän mielenkiintoiseen kysymykseen Venäjästä. Islannin äh, tilanne ei ole äh, ainutlaatuinen Pohjoismaissakaan. Äh, se muistuttaa minua mm, Tanskan äh, lähestymistavasta, että Venäjän ei ole uhka, ja Norjan lähestymistavasta, että se haluaa myönteistä yhteistyötä. Islannissa se on koskenut kalaa, kauppaa ja yhteistä merien hallintoita. Juuri ennen joulua Islannissa oli arktisen neuvoston äh, kokous, jossa Venäjä yhtyi muihin, kun sovittiin yhteisestä äh, pelastustoimista, ja tämä oli suuri menestys Venäjä äh, hyötyisi ähm, vaikutusvallasta EUn arktiseen politiikkaan, vähän niin kuin Tanskalan vaikutusvaltaa äh, Grönlannin suhtaan ja Norjan vaikutusvaltaan. Äh, EUhan kyllä sen huomioon. Nyt haluan olla vähemmän haluan selkeäsanaisempi, onko Islanti liian lähellä Venäjää tämän äm, talouskriisin jälkeen on katsottu uusia ystäviä, etsitty uusia ystäviä. Islanti lyhyesti etsi lainaa Venäjältä, mutta se ei toiminut. Islanti ei odota liikoja Venäjältä sitten, kun sillä on EUn strateginen suoja. Pyydän anteeksi tätä hyvin suoraa vastausta. Please. Eh, on eh, iSafe. Eh. Mitä tulee iSafeen, me emme koskaan halua ennustaa tulevaisuutta, mutta jos minun on pakko, niin sanon, että minä olen ihan vakuuttunut, että tämä nyt viimeisin iSafe-sopimus tullaan hyväksymään. Altingissa. Mutta mitä presidentti tekee on eri asia. Voi olla, että presidentti kuitenkin antaa tämän asian kansanäänestyksen käsiin, kuten hän teki aikaisemmin. Ja ISAFE-sopimus voidaan sillä tavalla vielä hylätä kansanäänestyksessä. Kaikki on nyt presidentin käsissä. Mutta mikäli parlamentti hyväksyy ISAFE-sopimuksen, ja presidentti allekirjoittaa tämän sopimuksen, niin silloin tämä icef kysymys on poissa päiväjärjestyksestä ja se on unohdettu kahdessa vuodessa. Ja sitten voimme keskittyä puhumaan EUsta. Ihan lyhyt kommentti kalastukseen. Minusta on tärkeää huomioida, että on vain yksi osa Eurooppaa, luoteis Eurooppa, joka, jossa on kysymys tällaista semi-riippumattomista alueista, Islanti, Norja ja Färsaaret. Ja tämä liittyy nimenomaan kalastuspolitiikkaan. Ja minusta näiden valtioiden velvollisuus on toki vastata, eh, tulla vastaan Eurooppaa, mutta Euroopan täytyy tulla myös meitä vastaan. On tärkeää, että Islanti saa luvan hallita omaa kalastostaan, koska se on myös ollut siinä hyvin menestyksekäs. Kiitos. Next, please. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to reply briefly to the... Kiitos puheenjohtaja. Haluan vastata eh, nopeasti niille jäsenille, jotka puhuivat näistä opt-outeista. Tietenkin tässä on kyse periaatekysymys, että ei anneta opt-outeja liittyvissä neuvotteluissa. Tämä on poliittinen tosiseikka. Jos hyväksyisimme sen, että uudet jäs- jäsenet saisivat kaikki jäsenyyden edut ilman velvollisuuksia, niin silloin vanhat jäsenet vaatisivat samaa ja vielä enemmän ää, alkaen varmaankin Briteistä ja sitten muut seuraavat perässä. Tämä on neuvottelujen perusta, että emme halua harjoittaa eurooppalaista rakennusta tällä tavoin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei voisi olla erityisjärjestöille neuvotteluissa, liittymisneuvotteluissa ja perinteisesti hyvä ratkaisu on pitkä siirtymäkausi ja uudelleenarviointilauseke, ja tämä on minun mielestäni paras vaihtoehto kalastuksen kannalta. Kaksi vuotta sitten eh, komissio julkaisi vihreän kirjan kalastuspolitiikasta. Se on erinomainen asiakirja. Sen kirjoittaja aloittaa kuvailemalla visiota eurooppalaisesta kalastuksesta vuonna 2020 ja siteeraan sitä lyhyesti, kun siinä sanotaan, että tämä on pitkän tähtäimen strategia, jolla katsotaan kalastuspolitiikkaa tulevaisuudessa ja siinä sanotaan, että vuonna 2020 ylikalastuksesta on tullut menneisyyttä. Yhteinen kalastuspolitiikka on virtaviivaistettu, se on halvempaa hallinnoida. Ja kun minä luin tämän, niin minä ajattelin, että tässähän kirjoitetaan Islannista. Joten minä haluan sanoa, että meidän tulee käsitellä kalastuskysymystä. Ei tässä ole kyse siitä, että Islannin standardit ovat alhaisemmat kuin meillä. Muutamin poikkeuksin ne ovat korkeammat kuin meillä, eikä ole mitenkään rationaalista laskea niitä yhdessä yössä yhteisiin standardeihin. Kiitoksia. So, yeah, thank you. I, I just like to... Niin, haluaisin palata tähän kalastuskysymykseen. Ei se ole mahdollinen opt-out-tilanne, mutta yhteinen kalastuspolitiikka ja 2009 vihreä kirja tulee muuttumaan ja se tulee muuttumaan sen suuntaiseksi, että islantilaiset voivat hallita kalastustaan. Ymmärrän, mutta ehkäpä islantilainen kollega voi tämän vahvistaa. Islannin parlamentilla on webisivustoillaan asiakirja, jossa se kertoo, mitä se vaatii neuvotteluissa. En ole nähnyt sitä, mutta kuulin tällaisesta, kun kävin Islannissa hiljattain. Mitä tulee Euroopan toimielimiin ja niiden vaikuttamiseen tähän keskusteluun? En minä usko, että tässä on ongelma, jos ulkopuoliset tulevat tähän mukaan. Jos katsotaan, miten positiivisesti islantilaiset ja Islannin hallitus on tehnyt yhteistyötä IMFn kanssa, he ovat hyväksyneet nämä ohjelmat ja tavallaan hoitavat niitä täysin itse. On ihan selvää, että jos ulkopuoliset työskentelevät islantilaisten yhteisten tavoitteiden eteen, niin silloin se ei ole ongelma, että ulkopuolelta tulee sekannusta. On tärkeää osoittaa islantilaisille, että me ymmärrämme Islannin kannan ja me olemme, kuten tänään monta kertaa sanoneet, että se on tärkeää erityisesti kalastussektorilla. Kiitos. Please, Mr. Hennigan. Herra Hennigan. Thank you, Mr. Chairman. Just very brief. Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhyesti kahdesta kysymyksestä. Kysymys, joka liittyy siihen, olimmeko jo tehneet päätöksen tietyistä opt-outeista. Tietenkin me olemme vielä tässä arviointivaiheessa. Me emme ole enää, meidän neuvotteluryhmämme eivät ole vielä luonneet neuvottelupuitteita, joten on liian aikaista sanoa mitään selkeää. Kuitenkin yleisenä periaatteena olemme hyväksyneet sen, että pysyvät poikkeukset eivät oikeastaan ole tarpeen. Me uskomme, että erityisesti kalastusalalla luovuudella ja erityisjärjestellen, kuten Graham sanoi, voimme saavuttaa sen, mitä tarvitsemme e, nykyisissä puitteissa. Ja vielä ihan lyhyesti EUn toimielimistä ja keskustelusta Islannissa Islannin politiikka on yhtä monimutkaista kuin politiikka muuallakin. Ja on selvää, että kovasti demokraattisessa keskustelussa, jota käydään nyt ja joka tulee jatkumaan, jotkut puolueet yrittävät tehdä kaikkensa ähm, viedäkseen pohjaa argumenteilta, jotka eivät niitä hyödytä. Hallituksen hallinnon näkökulmasta Tärkeää on saada aikaan tasapainoista, oikeudenmukaista tietoa jo kansalaisille, jotta ihmiset voivat valmistautua tekemään tämän tärkeän päätöksen kahden kolmen vuoden kuluttua, kun kansanäänestys järjestetään. Ja lopuksi komissio. To me. Uh, for... Ensinnäkin kalastus tai mistä tahansa luvusta. Jäsenvaltiothan näistä neuvotteluvat. Komissio on tässä vain tällainen välittäjä näissä neuvotteluissa. Ja jäsenvaltiot ovat päättäneet, mitä voidaan antaa ja mitä ei voida antaa. Ja komissio sitten valvoo tätä koko neuvotteluprosessin ajan. Se, mitä ei voida tehdä, on se, että, että muutettaisiin yhteisön lainsäädäntöä näillä liittymissä neuvotteluilla. Ja kalastuspolitiikka on nyt neuvotteluissa. Me neuvottelemme siltä pohjalta, mikä yhteinen kalastuspolitiikka tällä hetkellä on. Me ja samoin kuin Islanti on hyvin tietoinen siitä, että yhteinen kalastuspolitiikka on muuttumassa lähitulevaisuudessa ja me seuraamme sitä hyvin tarkkaan. Mikäli ja jos ja kun, kun Islannista tulee ää, äh, jäsen, niin silloin, äh, silloin voimassa oleva ää, äh, yhteisön lainsäädäntö on voimassa. Mitä tulee optauttiin, optautit ovat muutoksia yhteisön lainsäädäntö joillekin jäsenvaltioille, eli ei toimeenpanna kaikkea. Silloin vähennetään, pienennetään yhteisön lainsäädäntöä. Mehän jäsenvaltiot ovat sanoneet, että he eivät halua mitään optautteja enää, ne eivät kuulu enää kuvaan. Islanti tulee esittelemään oman kantansa, neuvottelukantansa meille tämän screeningin jälkeen. Screening on käynnissä. Me olemme jo käyneet läpi 16 lukua ja tämä screenaus on vety päätökseen äh, heinäkuussa, jonka jälkeen sitten Islanti esittää omat kantansa ja näemme, mitkä suurimmat äh, vaatimukset on. Mutta todennäköisesti äh, senkin mukaan, mitä Nikulas sanoi, niin suurin osa asioista voidaan päättää. Sitten valas polit politiikka. Tässä on kysymys ympäristölainsäädännöstä eikä kalastuslainsäädännöstä. Kysymys on lajien säilyttämisestä. Ja kaupallinen valaan pyynti on tämän ympäristölainsäädännön vastaista, koska kysymys on tietyistä lajeista, kuten valaat, karhut, hylkeet – about, okay? And this, has already the, this is already documented by the Commission. Mutta tämä on asia, mistä on sovittu jäsenvaltioiden kesken lainsäädännössä ja niin edelleen. Ja ei, ei, me emme tule antamaan. Tästä ei tule mitään optauttia. Thank you very much. Mr. Mm. Tanner, point of order. Kiitoksia, Hanok. Työjärjestyspuheenvuoro. Ei, minä halusin vain selventää erään asian. Miten mainitsit tämän val- valanpyyntikysymyksen? Sanoit, että se on ympäristökappaleessa, mutta halusin vain selvittää yhden asian. Vala, jotta Islannin alukset teurastavat, ne Eh, eivät ole, ovat sellainen valaslaji, joka ei ole uhanalainen, ei niin kuin japanilaisten valaanpyynti. Ymmärtääkseni tanskalaiset melkein äh, halusivat luopua tästä valaanpyyntimoratoriosta, joten miten meillä voi olla toisaalla tai jäsenvaltiot, jotka toimivat itsenäisesti ja yrittävät päästä yhteisen ymmärrykseen kansainvälisen vallanpyytikomission edessä ja sitten sanoi, että tämä on yhteisön säädöstöä. Joko tämä on osa kansainvälisiä sopimuksia tai sitten se on osa yhteisön säädöstöä. Ja en tiedä, hyväksykö Hannigan tämän tulkinnan komission näkökulmasta. Tässä voidaan saattaa pyytää keskittyä johonkin hyvin perinteiseen toimintaan Islannissa. Onko se oikein vai väärin, siihen nyt halua puuttua. Te ette tässä mitenkään massiivisesti harrasta valanpyytiä ja myy lihaa kansainvälisesti. Tämä on hyvin pientä toimintaa. Jos tämä on joku punainen linja, niin sitten se voi olla hyvin hankala kysymys. Thank you. Tämä olikin herra Tanakin puhe. Kiitoksia. Uh, Tannock. Kiitos edustaja Tanak. Te äh, kyllä niin kuin osuitte naulan kantaan. Tämä on perinteinen käytäntö. Ja jos tätä katsotaan islantilaisten näkökulmasta, mielenkiintoista on luonnollisesti se, että valaan pyynti äh, kuuluu yhteisön lainsäädännössä ympäristölukuun eikä kalastuslukuun. Meillä sitä kalastusministeriö käsittelee, se on merellinen voimavara. Me olemme kiinnostuneet ja, ja, ja me haluamme sitoutua merellisten resurssien kestävään käyttöön, kuten on sovittu myös kansainvälisessä valanpyyntikomissiossa. Ja jos tässä nyt viittaan parlamenttimme kantaan tässä asiassa, se on oikeastaan ainoa, mitä voin tehdä, koska mehän olemme yhä vielä vasta kokoamassa neuvottelukantoja. Mutta parlamentin kanta viittaa siihen tosiasiaan, että tämä perinteinen kestävä tiettyjen lajien hyödyntäminen on otettava esiin näissä neuvotteluissa. Ja sen pitemmälle en voi mennä. Olen pahoillani. That's all. I thank all of you. Colleague. Kiitän teitä kaikkia kollegoita, asiantuntijoita, komissiota ja seuraava kokous on 17. tammikuuta kello 19-20.30 Strasbourgissa. Kiitos.